Hyvät kollegat, oikein hyvää iltapäivää. Toivotan teidät tervetulleeksi tähän äh, budjettivaliokunnan ja Ekon valiokunnan yhteiseen Äh, kuulemistilaisuuteen, äh, jonka aiheena on rahoituskapasiteetti euroalueen vahvistamiseksi ja laajentamiseksi talous- ja rahaliiton vakauttamisen talousarvionäkökohdat. Viimeisten kahden vuoden aikana molemmat valiokunnat äh, erityisesti kollegojen Pervans Peres Ekonista ja Jaime Pööke budjettivaliokunnasta johdolla ovat tehneet kovasti työtä. Ja tämä työ luonnollisesti jatkuu. Kyse on yhteisen valuuttamme vakauttamisesta, vahvistamisesta ja Bögeberesen mietinnön tarkoitus oli juuri tämä. Viime vuonnahan tämä mietintö hyväksyttiin. Tänään iltapäivällä meillä on koko joukko eh, erittäin asiantuntevia vieraita, esittelijöitä, mutta tietenkin kaksi esittelijäämme saavat eh, ensin alustuspuheenvuoron eh, Permans Peres ja Raime Böge ja heidän jälkeensä sitten asiantuntijamme, mutta nyt yhteispuheenjohtaja Gualtier jatkaa. Pleasure. Kiitos. Minulle on ilo olla mukana tässä yhteisessä työpajassa, jonka aiheena on rahoituskapasiteetti euroalueen vahvistamiseksi. Budjetti- ja talousvaliokunnat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä hyvin hedelmällisellä tavalla, kuten kaikki tiedämme. Ja meillä on myöskin nämä kaksi yhteisesittelijää, jotka vielä sitten käyvät lävitse tämän työn. Nyt lähdemme siis ja itse asiassa meidän mietintömme pohjalta, mutta myöskin komission esitysten pohjalta me menemme kohti sellaista aihetta, joka on ilmeinen ja meillä on nyt ikään kuin budjettikysymysten, tai olemme budjettikysymysten ja talous- ja rahaliiton ulottuvuuden kysymysten tien risteyksessä, jotka ovat siis olleet esillä, kun yhdessä olemme niistä keskustelleet, ja jotka varmasti nyt vaativat sitten myöskin asiallisia vastauksia kun ajatellaan raha, talous- ja rahaliittoa ja laajempaa katsantokantaa suhteessa budjettiin. Tämä on siis hyvin ajankohtainen ja hyvin keskeinen työpaja ja haluan kiittää jo etukäteen täällä läsnä olevia vierailevia puhujia. Ja todella pystymme näin käsittelemään useita avainaiheita kohtia, joiden kautta varmasti sitten saamme aikaan kattavan näkemyksen siitä, kuinka meidän pitäisi käsitellä näitä useita ajankohtaisia lainsäädännöllisiä kysymyksiä johdonmukaisella tavalla, jotta todella pääsisimme eteenpäin ja saisimme aikaiseksi todellista edistystä tässä ohjauspuitteistossa. Emun loppuun saattaminen on tietysti tarpeen, jotta saamme talous- ja iskun kestävämmän ja että meidän ohjauspuitteistoimme toimii myöskin moitteettomalla tavalla. Ja nyt haluankin todella antaa puheenvuoron Berlovus Perisille. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, euh, cher. Kiitos paljon. Hyvät puheenjohtajat, pari ja parisen minuuttia, jotta voisin tehdä johdannon tähän iltapäivän aiheeseen, joten puisi liian pitkään ihan muutamin sanoin. Kuitenkin haluan muistuttaa teille, mikä oli öö, täällä hyväksytty kanta, kun meillä oli mahdollisuus Böge Beres-mietinnön myötä ilmaista kantaa. Me luen kolme kappaletta sieltä. Ensimmäisessä me sanoimme, että, että Include, uh, the ES. rahoituskapasiteettiin kuuluu EMS ja aivan erityislisä budjetikapasiteetti myös euroalueelle. Jos me ajattelemme tätä ESMn alu, aluetta ja ajattelemme siihen myös euroalueen lisään kun on kyse tästä vakausmekanismista, sen täytyy myös jatkuvasti kehittyä ja sen täytyy olla yhteydessä myös muihin rahoituslaitoksiin. Sen pitää pystyä ole, antaa, tarjoamaan lainoja ja sen pitää pystyä myös torjumaan symmetriset ja epäsymmetriset häiriötekijät. Tässä puhutaan siitä, että mikä on nykyinen toiminta, mikä on sen olemassaolo ja miten, me vo, miten ESM voi tukea sitä niillä toiminnoilla, joita me, joihin me olemme jo tutustuneet jo aiemmin talous- ja rahaliiton puitteissa. Me myös sanomme, että meidän pitää myös vakauttaa, mm, eli meidän täytyy ERVV ja ERVM täytyy myös olla tasapainottava tekijä häiriötekijöitä vastaan. Sen takia tämä komission ehdotus, kun me sitä tutkimme, on kirjannut tämän, että tässä on kyse siitä, että tämä muutos integroidaan yhteisön toimintaan, kun puhutaan artiklasta 352, mutta me tiedämme tällä hetkellä, että parlamentti ei ole tässä niin kuin mukana, jos näin voisin sanoa, koska neuvostossa keskustellaan hyvin teknisellä tasolla, kun se puhuu tästä tulevaisuuden Euroopan vakausmekanismista. Ja koska parlamentillahan on myös oikeus sanoa kyllä tai ei toisena lainsaatajana. Sen takia tämä meidän työpajamme tänä päivänä on erittäin tervetullut, jotta me voimme edetä joidenkin konkreettisten ehdotusten myötä. Nyt sitten ihan asian varsinaiseen ytimeen tai sisältöön, mitä me voimme odottaa tältä Euroopan vakausmekanismin muuttumiselta tai kehittymiseltä. Sehän on jo kirjattu Euroopan parlamentin kannanottoon, mutta me voimme tässä kuitenkin sitten vähän pohtia tätä asiaa yhdessä ja tarkastaa keskenämme, että mikä on hyvä muoto, se, että se kytketään tähän yhteisön toiminnan tämä Euroopan vakausmekanismin muutos ei siten tyhjennä omaa sisältöään. Se sisältö ei häivy sieltä mihinkään, vaan että se kytketään komission harjoittamaan budjettivalvontaan jotta EFMstä tulisi tavallaan jonkinlainen öö, jonkinlainen toimielin, joka olisi öö, vastaava, kun puhutaan IMFn konsultointiartiklasta numero neljä. Kolmas kohta, josta haluaisin teille puheen, kun haluan muistuttaa teille, mikä on tärkeää, että meille tämä EVMn e muutos ei tarkoita sitä. Siis tässä on kyse keskustelun poliittisemmasta siivestä. Ei ole kyse mistään, että velan, vela, velkajärjestely olisi ihan automaattista. Kaikki tämä pitää to, toteuttaa siten, että hallin, hallinnoinnin muutos on hyvin hoidettu, mutta minä haluaisin kysyä teiltä, miten te näette tämän tämän muutetun EVMn tulevaisuuden hallinnan ja mikä on Euroopan parlamentin rooli tässä prosessissa. Ja ihan viimeiseksi vain muistivirkistämiseksi näiden uusien toimintojen myötä, kun on kyse tästä esimerkiksi uudesta rahastosta, se voisi olla jonkinlainen turvaverkko pankkiunionin toisessa pilarissa – Eli sitä voitaisiin, tämä olisi jonkunlainen uusi backstop kolmannelle pilarille, kun on kyse qui sera pour nous important de talletus, kun on kyse talletussuojasta. Eli näitä asioita voimme käsitellä tänään iltapäivällä. Ja, Dank, Kiitoksia puheenjohtaja. Ei tarvitse nyt toistaa sitä, minkä kollega Beres tässä jo esitteli. Ehkä pari täydentävää huomautusta huomiota minulta noin vuosi sitten täysistunnossa hyväksyttiin mietintö rahoituskapasiteetista. Se ei ollut ollenkaan kiistaton paketti tässä talossa. Tällä välin on tapahtunut yhtä sun toista presidentti Macron on puhunut proaktiivisesta politiikasta. Meidän täytyy ottaa huomioon se, miten maailma muuttuu ympärillämme ja kansalaisillamme on oikeus siihen, että keskustelemme ehdotuksista ja teemme päätöksiä, jotka kaiken kaikkiaan lisäävät äh, talous- ja finanssialan turvallisuutta niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Ja tähän kuuluu myös äh, talous- ja rahaliiton vakauttaminen mehän saimme sitten äh, niin kutsutun äh, komission äh, joulun, komission paketin joulun alla. Sittenhän meillä on Saksassa uusi suuri koalitio, jonka koalitiosopimuksessa on aika kiinnostavia sanamuotoja, sellaisia, joista emme kyllä kuulleet vielä vuosi sitten esimerkiksi EUn rahoituksen vahvistaminen, vakauden ja sosiaalisen konvergenssin parantaminen, euroalueen rakenneuudistusten tukeminen ja Euroopan vakausmekanismista tulee tehdä Euroopan parlamentin valvoma rahoitus rahoitusväline. Joten onhan tässä nyt jo aika paljon tässä Saksan koalitiosopimuksessakin sisältöä. Ja sitten meillä on äh, niin kutsuttujen pohjoisen maiden valtiovarainministerien äh, vastakommentti. Heillä on äh, omat vastalauseensa ja tässä on aika paljon tehtävää. No niin, mitä tulee Äh, monimuotoiseen rahoituskehykseen toinen esittelijä Jan Olbricht on täällä paikalla ja kun ajatellaan vakautta ja turvallisuutta, niin se tietenkin liittyy myös monimuotoiseen rahoituskehykseen, eli siihen, että miten vältämme virheen siitä, että esimerkiksi kohesiota pelataan äh, turvallisuutta vastaan tai että äh, maatalouspolitiikka ja ulkorajojen valvonta laitetaan vastakkain. Tämähän kaatuisi kuin korttitalo. Ei, meidän on löydettävä neljä viisi kohtaa jotka saavat hyväksynnän kaikissa jäsenvaltioissa ja tietenkin euron vakauttaminen, talouden ja talous- ja rahaliiton vakauttaminen ovat tässä tärkeässä osassa ilman, että mitään maita jätetään ulkopuolelle, joten tämä täytyy ottaa huomioon työssämme. Muistan oikein hyvin kun puhuttiin hallintorakenteesta. Eh, tämä oli aika hankala keskustelu tuolloin ja ehkä on sitä edelleen vielä tänä päivänä. Ja siksipä, kun puhutaan eh, parlamentaarisesta valvonnasta, niin tätä me tarvitaan, kun eh, 60 miljoonaa euroa takuita äh, pitkissä äh, yönkestäneissä neuvotteluissa omien varojen äh, rajan yläpuolelta päätettiin kuulematta parlamenttia, niin tämä rikkoi parlamentin oikeuksia budjettivallan käyttäjänä. Tämä ei saa toistua ja siksi olenkin hyvin kiinnostunut kuulemaan, että minkälaisia järjestelmä, järjestelmällisiä rakenteita, oikeudellisesti vankkoja rakenteita tarvitaan jotka ovat paremmalla vankemmalla pohjalla kuin alun perin sovelletut artiklat. Ja näin ollen uskon, että poliittinen työmme saa vielä paljon äh, pohdittavaa tämän päivän kuulemisen jälkeen. Kiitos. Äh, Kiitokset molemmille yhteisesittelijöille näistä huomioista. Erityisesti tämä viimeisin nimittäin, että tehokkaita talous- ja rahaliittovälineitä ei saada aikaiseksi pienellä budjetilla. Se on liian suuri haaste. Ja tässä meillä on todella päteviä asiantuntijoita vastaamaan näihin ongelmiin, kysymyksiin, joita esittelijät ovat tässä esittäneet. Ja haluaisinkin aluksi antaa puheenvuoron herra Klaus Reglinille, joka on vakausmekanismin johtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset kutsusta. On aina, niin kuin tiedätte, mukava tulla tänne Euroopan parlamenttiin äh, keskustelemaan kanssanne. Tämän päivän äh, aihe on hyvin tärkeä, nimittäin äh, rahaliiton syventämisen budjettiulottuvuus. Tämä on tärkeä aihe, myös kiistalainen aihe jäsenvaltioissa. Ja ennen kuin aloitan itse asiasta, sanoisin, että minähän käyn täällä täällä parlamentissa säännöllisesti, vaikka muodollisia suhteita EVM ja Euroopan parlamentin välillä ei olekaan. Minun toimielimeni on tilivelvollinen euro alueen maille, joiden rahoitusosuudet mahdollistavat meidän työmme. Eli minun kannaltani tässä minkäännäköistä demokratia- tai tilivelvollisuusvajetta ei ole syntynyt, mutta tiedän, että monet teistä olette eri mieltä. Mm-hmm. meidän 19 hallintoneuvostomme jäsentä, mm, jotka ovat valtiovarainministeriä, ovat tilivelvollisia kansallisille parlamenteilleen, mutta mielestäni on oikein hyvä käytäntö meidän vaihtaa mielipiteitä täällä erityisesti nyt, kun meillä on yhteinen tavoite siitä, että rahaliitosta tulisi vankempi ja euroalueen taloudesta entistä vahvempi. Äh, joulukuinen komission äh, ehdotuspaketti äh, tuli hyvällä hetkellä, kun on halua rahaliiton syventämiseksi. Tavoitteenahan on merkittävien rakenteellisten heikkouksien korjaaminen rahaliitossa. Pidän tätä erittäin hyvänä ja konkreettinen työ on nyt alkanut kahdesta aiheesta, joista ollaan samaa mieltä, eli pankkiunionin valmistaminen ja sitten EVMn kehittäminen, mihin Tusk viittasi jo viime vuonna. Budjettivälineet ovat toinen mitalin puoli, mutta eihän niitä voi tarkastella erillään. Pankkiunionin voiman saattaminen ja sitten uudet, uusien finanssipoliittisten välineiden käyttäminen saman tavoitteen saamiseksi, eli että riskin jakoa taloudessa parannetaan. Tämä on, mm, hyödyttää molempia. Mitä enemmän yksityinen sektori on mukana riskijakamassa, sitä vähemmän tarvitaan finanssipoliittisia välineitä riskinjakoa varten. Palaan tähän kohta. Toinen syy paketille on se, että katsotaan, että tarvitaan finanssipoliittisia toimia, mutta minkälaisia siitä ollaan vielä erimielisiä. Ja ennen kuin menen näihin budjettiin, kysymyksiin. Lyhyesti voisin puhua rahaliiton syventämisestä, niin niissä asioissa, joista ollaan yhtä mieltä. Eli pankkiunionin suhteen meillä on jo kaksi ensimmäistä pilaria, eli yhteinen valvontamekanismi ja yhteinen kriisinratkaisurahasto ja pankkiunionin valmiiksi saattamiseen tarvitaan tietenkin sitten vielä SRFn varautumisjärjestelmää, joka todennäköisesti tulisi EVMn rooliksi. Sitten yhteinen talletussuojajärjestelmä on toinen äärimmäisen tärkeä asia, kun ajatellaan nämä mm, rahoituksen integraatiota ja myöskin sitten tallettajien, säästäjien luottamusta jotta talletuspakoa voidaan seuraavan kriisin aikana sitten välttää. Ja poliittisesti tämä on kiistanalaisempi kysymys, koska meillä on tiettyä vanhaa taakkaa vielä, joka täytyy tietenkin käsitellä. Me ajatellaan oman toimielimeni kehittämistä, niin haluaisin sanoa seuraavaa. Kun kuuntelen keskusteluja euroryhmässä, eh, olen kyllä havainnut, että euromaat laajalti tukevat sitä, että EVMstä tehtäisiin Euroopan kriisiratkaisun mekanismi, koska mitä eh, voimakkaampi, EV, tai voimakkaampi EVM ei sinänsä ole itse tarkoitus, mutta mutta pankkiunionia täydentävänä toimijana se voisi tehdä rahaliitosta vähemmän haavoittuvan ja osoittaa, että Eurooppa kantaa merkittävämmän vastuun omien ongelmiensa ratkaisemiseksi. Sitten tosiaan tämä SRFn varautumisjärjestelmä järjestelmä, toisin kuin se, niin EVM todennäköisesti on merkittävämmässä roolissa myös tulevassa rahoitustukiohjelmassa yhdessä komission kanssa. Se voisi olla vastuussa, kun suunnitellaan, neuvotellaan ja valvotaan uusia ohjelmia. Ja tietenkin tämä yhteistyö kunnioittaisi täysin komission toimivaltaa ja huolehdittaisiin siitä, että päällekkäisyyttä ei syntyisi. EVM, EVM voisi myös äh, tukea neuvotteluja, kun äh, tulevaisuudessa äh, tarvitaan julkisten velkojen uudelleenjärjestelyjä niin, että tällaiset neuvottelut ehkä olisivat järjestäytyneemmät ja ennakoitavammat. Ja me voisimme myös olla uusi finanssipoliittinen fasiliteetti makrotalouden vakauttamiseksi ja investointien suojelemiseksi. Ja tästä nyt menisin sitten tämän päivän pääaiheeseen, eli rahaliiton syventämisen budjettiulottuvuuteen, jotta ymmärrätte mitenkä näin tämän asian, niin haluaisin puhua talouden riskin jaosta yksityiskohtaisemmin, koska talouden riskinjako on alikehittynyt euroalueella verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin, mutta verrattuna myös Ranskan tai Saksan sisäisiin järjestelmiin. Jos Yhdysvalloissa shokki iskee yhteen osavaltioon tai osavaltion ryhmään, se voidaan estää koska euroalueella tilanne on hiukan toisenlainen. Ja tämä merkitsee sitä, että kun shokkeja tapahtuu, niin ne ovat äh, tuskallisempia äh, yhdessä tai kahdessa euroaluemaassa. Ja erityisesti äh, rahapolitiikka tarkkaa valuuttaunionissa ei ole olemassa, jos yksittäisille maille tapahtuu ongelmia. Ja näin ollen tällainen taloudellinen riskinjako voisi välttää sen, että yksi maa joutuu talousvaikeuksiin ja näin alueemme ei olisi yhtä haavoittuva. Yhdysvalloissa, mutta myös Ranskassa tai Saksassa riskinjako tapahtuu myös yksityisen sektorin kautta pankkien rahoitusmarkkinoiden ja pääomavirtojen, mutta Euroopan rahoitusmarkkinat ovat hyvä, edelleen sirpaloittuneet valtionrajojen mukaisesti ja siksi pankkiunionin voimansaattaminen on ehdoton osa tätä rahaliiton syventämistä ja samoin pääomamarkkinaunionin työstäminen on tärkeä lisäys, kun puhutaan näistä riskinjakokysymyksistä. Finanssipoliittisia välineitä tarvitaan riskin jaon tueksi. Kuitenkin katson, että täyttä finanssipoliittista unionia ei tarvita, ei myöskään merkittäviä lisäsiirtoja maiden välillä. Vaikka EU-talousarvio on pieni, yksi prosentti BKTstä, köyhät maat saavat jo siirtoja EU-budjetista, jotka saattavat olla jopa neljä prosenttia niiden taloudesta ja tämä on hyvin merkittävä summa. Tämän lisäksi EIP ja Unkerin suunnitelma sisältävät merkittävää rahoitusta investointien tukemiseksi kaikkialla Euroopassa. Mielestäni emme myöskään tarvitse lisätoimia suurten symmetristen shokkien pankkien varalle, jotka iskevät koko alueeseen. Finanssipoliittiset säännöt mahdollistavat jo nyt synkronoidut ylimääräiset mm, investoinnit, jos tapahtuu pahoja talouden shokkeja. Tätä pelivaraa käytettiin muun muassa menestyksekkäästi globaalissa finanssikriisissä, rahoituskriisissä 2009 ja 2010, ja tietenkin EIP on myös mukana. Merkittävän puutteen näin kuitenkin finanssipoliittisissa välineissämme, kun kriisi ei iske koko alueelle, vaan ainoastaan yhteen tai kahteen maahan, eli tapahtuu niin kutsuttu asymmetrinen shokki. Usein olen antanut esimerkkinä toivottavasti hypoteettisen esimerkin Irlannista, eh, jos eh, kova Brexit iskisi siihen kovasti. Ja tässä tapauksessa keskuspankki ei voisi tukea maata ja kun ajatellaan rahaliiton syventämisen budjettiulottuvuutta ja uutta rahoituskapasiteettia, budjettia makrotalouden vakauttamiselle, niin tämä makrotalouden vakauttaminen olisi kyllä tätä kautta minun prioriteettini ja se olisi merkittävä uusi kanava myös talouden riskin jaolle. Tällainen väline voitaisiin suunnitella ilman, että velasta tulisi yhteistä tai ilman, että luotaisiin ne pysyviä siirtoja. Yhdysvaltain esimerkit osoittavat, että tällaiset pahan päivän rahastot ovat hyvä täydentävä malli vaikkapa työttömyysturvamallin kautta tai ja tällainen fasiliteetti olisi jatkuva rahasto eikä siis vuosittainen budjetti 5-6 eh, vuotta jatkuvana rahastona. Ja lyhyemmällä aikavälillä EVM-lainat voisivat olla yksi mahdollisuus tällaiselle fasiliteetille, eh, jossa ehkä ehdollisuus olisi keveämpää kuin eh, mm, säännönmukaisissa ohjelmissa. Ja tällaiset lainat voitaisiin myös korvamerkitä juuri investointien vakauttamiseksi sellaisten investointien, joita yleensä leikataan, kun kriisi iskee ensimmäisenä. Koko joukko muitakin ajatuksia on finanssipoliittisista uudistuksista, jotka sisältävät muun muassa EU-talousarvion yhteisen edun rahoittamiseksi, kuten esimerkiksi ulkorajojen valvontaa, yhteinen puolustus tai ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tähän ei kuitenkaan liity niinkään ehkä rahaliiton syventäminen, mutta tämä voisi olla tehokasta ja finanssipoliittisten sääntöjen uudistaminenkin on tällä hetkellä pohdinnassa. Neitä oli helppo ymmärtää EMUn alkuaikoina, mutta nyt ne ovat hyvin monimutkaisia jopa asiantuntijoiden ymmärtää. Ja sitten euroalueen valtiovarainministerit tai valtiovarainministeri voisi olla hyödyllinen euroalueen toimien koordinoimiseksi. Lopuksi sanoisin, että kyllä olen luottavainen sen suhteen, että Eurooppa voisi ryhtyä ihan järkeviin toimiin emun vahvistamiseksi niin, että myös kansalaiset olisivat paremmin valmistautuneita seuraavaan shokkiin, joka aivan varmasti jonain kauniina päivänä meihin jälleen iskee. Ja minä todella toivoisin ekonomistina, että euroalue tuolloin perustuisi parempaan riskin jakoon markkinoiden kautta, mutta myös finanssipoliittisten välineiden kautta. Kiitos paljon. Very much. Kiitos tästä esityksestä. Ehkä vielä kysyn teiltä myöhemmin, mitä tarkoitatte ennustettavuudella. Mutta menemme nyt kuitenkin seuraavaan puhujaan, joka on professori Agnes Menassi Kerei, olkaa hyvä. Thank you uh, for the invitation. Actually, uh, I think I was invited. Kiitos paljon. <clears throat> Minä uskon, että minä äh, sain kutsun sen takia, koska kuulun tähän saksalais-ranskalaiseen 14 asiantuntijan ryhmään, jotka ovat tehneet euroalueelle ehdotuksia. Mitä minä nyt tässä ehdotan lyhyen lyhyessä esityksessä, niin minä haluan esitellä kolme eri ryhmää tai blokkia, kolme blokkia, jotka meidän pitäisi analysoida erillisinä, jotta ne voitaisiin sen jälkeen ryhmittää uudestaan. Ensinnäkin on yleinen, <clears throat> yleiset hyödykkeet, sen jälkeen budjettivakaus ja sen jälkeen vas, budjettivastuu. Toimiiko tämä? No, hyvä, toimii. No niin, aloitetaan sitten yleisistä. Problem and then what can, can be the instruments to fix the problem. Uh, Yleiset hyvät yleistyödykkeet. Mitä instrumentteja voidaan käyttää, että voidaan parantaa tilannetta? Perinteisesti EU:ssa, kun on kyse yleisestä hyvästä, niin silloin käytetään hyväksi EU-budjettia. Sehän nyt on tässä kysymyksen keskiössä. Miksi pikemminkin euroalue tulisi kysymykseen eikä EU? Siihen on useita syitä. Mahdollista, että euroalueen jäsenmaat ö, ö, omaavat erilaisia preferenssejä suhteessa muihin EU-jäsenmaihin, jotka eivät kuulu euroalueeseen. Toisaalta on paljon helpompi päästä sopuun poliittisesti 19 kesken kuin 27 kesken. Ja puhun myös vakauttamisesta. Jotkut maat ovat epävakaampia kuin toiset kun puhutaan vakaista maista, kun ne ovat päässeet sopuun vakauttamisjärjestelmästä, kun ne tekevät sen, kun ne toteuttavat sen, että ehkä pitäisi silloin tarjota jotakin vastavuoroisesti on mahdollista, että on yleisiä hyviä, jotka ovat aivan spesifiä euroalueilla. Voidaan ajatella äh, finanssipoliittista vakautta sen takia. Äh, tar- on budjettitukea tässä kriisin ratkaisumekanismissa on myös konvergenssi, joka äh, on myös tyypillinen euroalueen yhteinen hyvä, mutta eroavaisuudet ovat kuitenkin vallalla euroalueen sisällä ja ne voivat sitten aiheuttaa törmäyksen Komissio on tehnyt ehdotuksen, jonka, äh, joka olisi budjetillinen tuki kriisinratkaisumekanismille. Eli liittyminen euroalueeseen olisi rakenteellinen tuki. Se on aivan erityishyvä, kun puhutaan taloudellisesta konvergenssista, konvergenssista, konvergenssista. <clears throat> komissio ehdottaa lisää äh, varoja, jotta voidaan vakauttaa budjettia. Eli tässä on kyse siitä, että meillä on fiskaalipoliittista tukia yhteiselle kriisinratkaisumekanismille ja myöskin tukea pallitussuojalle. Me haluamme saada tähän varoja. Eli siis ei niinkään ehdoteta yhteisen hyvän rahoittamista, vaan yhdistämme kaksi muuta blokkia, budjettivastuu ja budjettivakaus. Aloitan nyt budjettivakauden budjettivakaudesta. Meillä on symmetriset ja epäsymmetriset shokit. Aloitetaan ensin asymmetrisestä. Meillä on kaksi eri vakauttamistasoa. On kansallinen budjettivakautus, PAK, <clears throat> meillä on kasvu- ja vakaussopimuksen vakaut- pakotteet ja meillä on myös yhteisen vakausmekanismin tarjoamat kriisilainat. Meillä, on tässä eroa näiden kahden vakauttamistoimenpiteen välillä, koska joskus vakaussopimus ja kasvojen vakaussopimus voi olla äärimmäisen jäykkä ja joskus se voi olla myös niin, että ei ole riittävästi likviditeettiä. Kriisi syntyy silloin jossakin maissa. Jotkut maat eivät välttämättä tarvitse tätä EVMn ohjelmaa. Eli näiden kahden tukitoimenpiteen ja alue, välillä voi olla myös suuria eroja. Sitten epäsymmetriset shokit, jotka ovat esiintyvät useimmin eu arvoilla Meillä ei ole minkäänlaista budjettisopimusta, joka olisi hyväksi. Meillä ei ole minkäänlaista budjettikoordinaatiota. Kaikki pyrkimykset, jotka ovat tämän suuntaisia, ovat epäonnistuneet. Meillä ei ole mitään keskitettyä budjettia. Olemme myös todenneet, että vuonna 2011, 2012, 2013 harjoitettiin prosyklistä talouspolitiikkaa. Minkälaista kannustusta annetaan jäsenmaille, jotta ne voisivat ryhtyä antisyklisiin toimenpiteisiin ja osallistua vakauttamistoimenpiteisiin, sopimusten vakauttamiseen? Riski on vieläkin suurempi tulevaisuudessa nimenomaan, kun ajattelemme velan tasoa. Ja tässä on kyse, kyse siitä velkasuhteessa BKT, kuinka korkea velkataso on markkinat voivat säikähtää ja silloin valtiot voivat ryhtyä prosyklisiin toimenpiteisiin. Mitä komissio tässä ehdottaa? Se ehdottaa budjettikapasiteettia, jotta voidaan lainata enemmän, myös automaattisesti myös siirtää lainoja, investointien vakauttamista ja se vastaisi silloin budjettikohtaa eu budjetissa. Eli nämä ovat niin sanottuja varovaisuusbudjelainoja varovaisuuslainoja EVMssä, e joka olisi jonkinlainen <clears throat> vakauttamisjärjestelmä. Toisaalta taas, mitä me ehdotamme? Ehdotamme myös e, e, budjettikohtaa varovaisuuslainoille, mutta se on paljon vaatimattomampi. Se olisi rahasto, jonkinlainen pahan päivän rahasto, noin 1 prosentti BKTstä. Automaattisesti myönnettäisiin lainoja, mutta se olisi ehdollistettu ehdollistaminen tarkoittaisi sitä, että sillä, sillä säädetään näiden, näiden varojen käyttöä, eli voidaan käyttää, mutta ei välttämättä säästää. Mutta ei ole minkäänlaista lainan ottomahdollisuutta. Tätä on kritisoitu. Tänä päivänä ei ole riittävästi luottamusta, jotta voisi olla yhteisiä lainoja. Jos joskus vielä syntyy vakava kriisi useassa euroalueen maassa samanaikaisesti, silloin meillä pitäisi olla kasvu- ja vakaussopimuksesta lauseke, joka antaa ulospääsymahdollisuuden. Eli silloin menoja, mm, menojen korvaaminen on erittäin monimutkainen korpus, jota tänä päivänä kuitenkin jo sovelletaan. Mutta olisi paljon helpompi ymmärtää jonkunlainen menoja säätelevä säännöstö kansallisissa parlamenteissa. Sitä olisi paljon helpompi myös hallinnoida EU-tasolla. Se voisi kannustaa myös paljon, myös, paljon enemmän myös antisiklisiä poliitikkoja joka voisi ennakoida hyvin kasvua. Sitten siirrymme viimeiseen blokkiin budjettivastuu mikä tässä on ongelmana? Me olemme törmänneet tietynlaiseen ää, mysteeriin, jos, jos meillä on kyse avustamiskielosta, niin jos se olisi uskottava, se voisi myös synnyttää jonkinlaisen valtiovelan kriisin. Eli tilanne tänä päivänä on sen kaltainen, että meidän pitää hyväksyä tämä avustamiskielto klausuli. Ei, ei kuitenkaan ole uskottava Eli siinä, tar- siinä, siinä mielessä, jos on jonkinlainen hätärahoituksen antaja, eh, joka kääntyy Euroopan keskuspankin puoleen, niin silloin ei ole olemassa minkäänlaista hätärahoituksen antajaa jäsenvaltioille. Pankit, ainoastaan kansalliset pankit toimivat silloin, silloin siten, että niiden pitää ostaa valtion velkaobligaatioita Tämä tar- synnyttää kiinteän suhteen valtion velan välille ja dominoivan velan välille. Tämä voi syn- synnyttää pankkien likviditeettiongelman, koska jos jokin maa on erittäin kovasti velkaantunut ja se on silloin se kääntyy useiden pankkien puoleen. Silloin se, millä voidaan taata keskuspankin likviditeetti, niin sen arvo on alentunut. Jos ajattelemme velkoja, niin silloin silloin, pankit, silloin ihmiset ryntäävät pankkien kimppuun turvatakseen omat säästönsä. Ja silloin saattaa käydä niin, että kyseinen euroalueen jäsenvaltio on pakotettu poistumaan euroalueesta. Tämä kaikki on liittynyt, liittyy mm, anteeksi, komission ehdotus tässä kontekstissa on se, että meillä olisi riskin vähentäminen, jolla hyvit, otetaan käyttöön lisävaroja. Me haluamme, me haluamme eriyttää erillisvarat myös nimetyistä, nimetyistä varoista, jotta tämä valtion velka olisi ta- takuuna kriisitilanteessa edellyttää, että pankeilla on riittävästi likviditeettiä. Jos ajattelemme eu tasoa, meillä pitäisi olla talletussuojajärjestelmä, joka ratkaisisi tehottomien lainojen ongelman, ja se voisi olla erittäin hyvin toimiva ja tehokas. Ja tässä kontekstissa on mahdollisuus myös, kun on kyse hätärahoituksen antaja, voidaan valtionvelkaa uudelleen järjestellä. EKP voi silloin myös taata lo, o, o, jäljellä olevan riskin. Eli tässä ei missään kohtaa ole ö, rikottu EUn perussopimuksen sääntöjä. Silloin hätärahoituksen antaja voi toimia ilman minkälaista automaattista lainanantoa. Tämä ei ole tietenkään huomispäivän ratkaisu tämän kaltainen järjestelmä, mutta etuna olisi silloin, että euroalue olisi paljon silloin tukevammalla pohjalla meillä olisi Euroopan keskuspankki, joka voisi todella täysimittaisesti hoitaa tehtävänsä ja säilyttää euroalueen kohesion. Ja siinä myös noudatettaisiin täysimittaisesti Euroopan unionin perustamissopimusta. Very much. Kiitokset. Niin. Niin. Teidät on todella kutsuttu. Seuraavaksi professori Federico Fabriki, Fabrini, joka on eurooppalainen professori Dublinin yliopistosta. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. On suuri ilo ja kunnia olla täällä puhun euroalueen perustuslaillisista näkymyksistä rahoituskapasiteetin suhteen ja haluan tuoda juridisen näkymän tähän kysymykseen, kun ajatellaan tätä uutta euroalueen äh, juridista taloudellista tulevaisuutta ja todella olen Eurooppa-oikeuden edustaja ja tässä äsken puhui ekonomisti ja joten yritän nyt ehkä täydentää tätä näkökulmaa hiukan juridiselta kannalta katsottuna. Erityisesti haluan ottaa tässä esille kolme seikkaa. Ensinnäkin luonnostelen se, mitkä mielestäni ovat perustuslailliset perusteet tämän euroalueen rahoituskapasiteetille EU-ssa ja toiseksi selvitän, mitkä näkemykseni mukaan ovat perustuslailliset haasteet, jotka on otettava huomioon, jotta voidaan mennä eteenpäin jotta rahoituskapasiteetti olisi menestys. Ja kolmanneksi sitten optimistisesti otan esille vielä tällaisia perustuslaillisia äh, mahdollisuuksia äh, tältä osin tulevien vuosien aikana. Ensinnäkin, kun ajatellaan mahdollista oikeus perustaa rahoituskapasiteetille, niin olen katsonut, että, on, oli, että olisi olemassa todella euroalueen budjetille hyvin vankka oikeuden perusta. Niin tiedätte, että 113 Euroopan unionin toiminnasta tehdystä sopimuksessa tämä mainitaan, että on riittävät keinot ja toimet, kuinka eu poliitikkoja toteutetaan, eivätkä ne saa millään lailla aiheuttaa myöskään ongelmia muille menoille ja tämä on myöskin rahoitettava omista rahoista 113 artiklassa on omille varoille tällainen vankka perusta EU-perustamissopimuksessa. Ja jos erityisesti puhutaan sitten euroalueen budjetista, niin on varmasti muitakin säännöksiä perustamissopimuksissa, jotka aivan uskottavasti voivat äh, tukea tätä uutta välinettä erityisestä äh, artikla 3 Euroopan unionista tehdystä sopimuksesta. Siinä todetaan, että emussa äh, ja se myöskin koskisi varmasti myöskin budjettiulottuvuudet niin tiedämmehän, että Lissabonin sopimuksesta lähtien on olemassa myöskin 136 artikla, joka erityisesti käsittelee euroaluetta ja sitä euroalue on institutionalisoitu EUn sisällä. Mutta tämän lisäksi väittäisin myöskin juristina, että jos ajattelemme perustamisopimusten rakennetta ja henkeä, niin on olemassa kyllä euroalueen budjetille myöskin sieltä perustaa löydettävissä. Ja en nyt mene tähän niin yksityiskohtaisesti, tätä voidaan myöhemmin keskustelussa käsitellä, mutta uskon, että demokratian subsidiariteetin ja esimerkiksi kymmenen artiklassa todettujen muiden seikkojen pohjalta tällainen mekanismi voisi olla mahdollista. Kun puhutaan perustuslaista, niin kun puhutaan budjetista siltä pohjin, niin puhutaan aina tietysti myöskin verotusta ja verotuksesta ja siihen liittyy tietysti myöskin edustuksellisuus, joten jäsenvaltioiden osuus on tässä myöskin taattu ja tämä on todella tärkeä seikka vallanjaon suhteen, joten sanoisin, että se on juridisesti täysin mahdollinen tämä rahoituskapasiteetti EU-ssa ja myöskin voi väittää, että se on juridisesti välttämätön. Sitten jos ajatellaan sitä, että sillä on tiettyä taloudellista vakauttamisen merkitystä, niin tähän liittyy tiettyjä haasteita, huolenaiheita, joita varmasti tarkastelemme, mutta varmasti myöskin vakavasti nämä on otettava huomioon. Erityisesti tässä on kolme keskeistä haastetta, jotka liittyvät symmetriaan, yksimielisyyteen ja edustuksellisuuteen. Ja meidän täytyisi ottaa nämä haasteet huomioon, jos haluamme, että rahoituskapasiteetti onnistuu. Menen nämä nyt lyhyesti lävitse epäsymmetrian haasteen osalta tiedätte varmasti, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat epäsymmetrisiä monelta osin ja tämä on vaikuttanut suuresti siihen, kuinka budjettikeskustelut EU:ssa ovat sujuneet, koska valtiot hyvin tietävät, ovatko ne nettomaksajia vai nettosaajia, ja ei tarvinne vielä täällä selittää, kuinka tämä toiminnallinen järjestelmä ja tämä siirtojärjestelmä on toiminut, kun sehän on nähty viimeisten vuosien aikana. Joten minun mielestäni on hyvin tärkeää, että jos rahoituskapasiteettia lähdetään luomaan, että me ymmärrämme, että on olemassa tällaista epäsymmetriaa ja siellä nämä siirrot ovat merkittävässä osassa, joten tarvittaisiin erilainen järjestelmä, jossa rahoituskapasiteetti tulisi omista varoista. Sitä rahoitettaisiin omista rahoista, jotka sitten kootaan myöskin euroalueen ja unionin kautta joten tällä lailla voimme välttää tämän noidan kehän ja tämä dynamiikka tuli itse asiassa tässä jo herra Reglin äh, esityksessä esillä, kun hän puhui EVMstä. Ja äh, Puhun siis siitä ajatuksesta, että voisimme rahoittaa rahoituskapasiteettia sillä tavalla, että palaisimme todella ähm, pyöristämissopimuksen puitteisiin. Jos sitten menemme siihen suuntaan, että meillä olisi todelliset omat varat, joilla tätä euroalueen budjettia rahoitettaisiin, niin sitten meillä on tietysti muita haasteita. Ja tähän liittyvät juuri yksimielisyyteen liittyvät haasteet nykyisissä perustamissopimuksissa sanotaan, että kaikki budjettipäätökset tehdään neuvostossa yksimielisesti ja jokaisella valtiolla on veto-oikeus yksimielisyydelle perustuva järjestelmä tietysti on sellainen, jossa on vaikea päästä konsensukseen ja jossa on ehkä vaikeata edetä. No, mitä voimme tehdä? Meillä on nykyisinkin jo instrumentteja, joilla ongelmaa voitaisiin vähentää, parantaa yhteistyötä esimerkiksi niin, että jotkut jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimiin, jos kaikki eivät sitä kuitenkaan neuvostossa halua, osa voi siis edetä, mutta ö, tämä on kuitenkin ö, sellainen optimaalinen ö, väline, joka kuitenkin sitten ö, monasti ö, ei välttämättä johda hyvään tulokseen, joten juridis, juridisesti katsottuna yksimielisyys päätökset budjetin suhteen ovat asia, johon täytyy kiinnittää huomiota. Ja sitten kolmantena haasteena vielä yksimielisyyden lisäksikin tähän rahoituskapasiteettiin liittyy edustuksellisuus ja sen haaste. Sanoin äsken, että verotusta ei voi olla ilman edustuksellisuutta, ja tämä tietysti pätee Euroopan unioniin myöskin. Parlamentin täytyy olla myöskin mukana tässä, kun tehdään päätöksiä verokysymyksissä, koska tässä on toimittava demokraattisesti ja avoimesti, jotta tämä rahoituskapasiteetti todella voisi toimia täysimääräisesti. loppujen lopuksi olen sitä mieltä, että äh, jotta rahoituskapasiteetissa onnistuttaisiin, niin meidän täytyy välttää näitä äh, valtioiden välisiä siirtoja. On päästävä myöskin äh, eroon näistä veto-oikeustilanteista. Ja viimeisimpänä on myöskin taattava se, että Euroopan kansalaisten edustajia kuullaan. Tämä on todella hyvin kunnianhimoinen luettelo haasteita, mutta haluan olla optimisti, joten näen myöskin jotakin mahdollisuuksia edetä. Ja äh, erityisesti äh, kun olen Irlannista kotoisin, niin Brexit tältä osin saattaisi olla yksi tällainen mahdollisuuksien ikkuna ja syyt ovat seuraavat yhdistynyt kuningaskunta sitä vetäytyy EU-sta ja tiedätte, että tämä johtaa äh, seuraaviin rahoitusnäkymiin äh, rahoitusaukon ja se tarkoittaa sitä, että täytyy löytää uusia rahoituslähteitä talousarviossa ja viime viikollahan tehtiin kaksi päätöslauselmaa juuri äh, tältä osin erityisesti rahoitusnäkymien suhteen. Ja tämä on jälleen kerran mahdollisuus, johon voitaisiin tarttua, jotta päästäisiin eteenpäin. Meillä on rahoitusaukko, joka on nyt täytettävä ja nyt tarvitaan uusia rahoituslähteitä, kuten Montin raportissa aikoinaan todettiin jotta todella tätä rahoituskapasiteettia euroalueella voitaisiin rahoittaa. Ja tämän lisäksi minä ehdottaisin myöskin äh, asiaa, josta vielä ei ole kovinkaan paljon keskusteltu, mutta kun yhdistynyt kuningaskunta on lähtenyt EU-sta, niin se pakottaa 27 jäsenvaltiota todella sitoutumaan äh, perustuslaillisiin uudistuksiin. Olemme jo nähneet äh, taannoin esimerkiksi parlamentissa äänestyksen, jossa äänestettiin Euroopan parlamentin paikkajaosta tulevaisuudessa, mutta myöskin muita perustamisen muutoksia tarvitaan, kun Britannia ei ole enää jäsenvaltio. Ja jälleen kerran tämä on mahdollisuuksien ikkuna, jossa voimme käsitellä myöskin rakenteellisia kysymyksiä, jotka tuossa aiemmin jo toin esille. Joten on siis syytä olla myöskin optimistinen kun ajatellaan näitä mahdollisuuksia puuttua näihin haasteisiin, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että realistisesti ajateltuna tulevaisuutta emua koskevat keskustelut ja myöskin euroalueen budjettia budjettiin liittyvät keskustelut täytyy liittää myöskin muihin keskusteluihin, jotka liittyvät EUn tulevaisuuteen. Erityisesti ajattelen tässä juuri puolustusunionia en usko, että me pystymme todella näitä jakolinjoja pohjoisen ja etelän välillä täysin poistamaan, kun keskustellaan emusta, mutta kaikkien EUn jäsenvaltioiden varmasti on hyvä olla tietoisia geopoliittisista haasteita, joita meillä on ympärillämme, ja myöskin siitä, kuinka meidän täytyy näihin haasteisiin vastata, ja varmasti tältä osin puolustusunioni olisi yksi vastaus. Pahoittelen, että näin ytimekkäästi puhuin, mutta tässä kunnon Ähm, tieteilijän tavoin haluaisin vielä teille mainostaa tätä kirjaa, joka käsittelee Brexitia, josta löytyy varmasti vielä lisää ajatuksen aihetta tältä osin teille kaikille. Brini. Kiitokset professori Fabrini ja seuraavaksi Jorge Nunes Ferreira Sepsistä. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you for having me here. I will, uh... Kiitoksia. Täytyy sanoa, että kun tarkastelin tätä asiaa, rahoitusvakautta tai vakautta ja EU-talousarvion roolia siinä, niin ehkä nyt ensin otamme mm, askeleen toisaalle ja tarkastelemme asiaa ihan toisaalta kuin budjetin kannalta. Olen tarkastellut muita aiheita, nimittäin kansallisia taseita. Totta kai voi tarkastella EU-puolta, mutta kansallisissa taseissa näin kyllä paljon tehtävää. Jäsenvaltiot eivät olleet kovin paljon avuksi, mutta Eurostatilla oli tietoja. Eli kun katsotaan rahoituskapasiteettia, mietitään reaktiivisia välineitä, mutta pitäisi myös tarkastella ennaltaehkäisevää kapasiteettia. Miten voidaan välttää ongelmia tai lievittää ongelmia, joita kriisit ovat tuoneet mukanaan? Mielestäni tätä ei ole tarkasteltu kylliksi. Paitsi, että luodaan reagointivälineitä tulisi luodaan ennaltaehkäiseviä välineitä, että kriisi ei iske niin kovasti. Katson, että että Sixpack ja myös makohtaiset suositukset eivät ole puuttuneet kaikkiin ongelmiin. Teen tällä hetkellä kansainvälisen työryhmän kanssa töitä Yhdysvalloista, Uudesta Seelannista. Tarkastelemme kansallisia taseita ja sitä merkitystä, joka vakaudelle ja vastustuskyvylle on sillä, että maat hoitavat tasensa kuntoon. Ja monet maat ovat tässä aika huonoja, paitsi minä, niin ryhmämme on sitä mieltä, että PKT-tappioita tapahtuu paljon huonon hallinnon vuoksi kansallisella tasolla ja EUlla voisi tässä olla roolinsa koordinoivana toimijana, mutta tämäkin on estetty monien jäsenvaltioiden toimesta. OECD on ymmärtänyt tämän IMF samoin ja ne ovat nyt alkaneet pyytää kiinnittämään huomiota asiaan. Minut pyydettiin mukaan tähän ryhmään ja katsoin, että onpas tämä pitkästyttävää, mutta yli vuoden jälkeen ei se niin pitkästyttävä olekaan, ja olen edelleen työryhmässä mukana. Eli jäsenvaltioilla ei ole kunnollisia taseita, joissa todella olisi merkitty kaikki niiden omaisuusvarat ja vastattava. Ja sitten äh, iso, iso velka esimerkiksi ja alijäämä havaittiinkin kriisin iskiessä yhtäkkiä, ja tämä voitaisiin välttää päättää. Tämähän vaikuttaa luottoluokitukseen ja aiheuttaa sitten kovan iskun myöhemmässä vaiheessa. Mm, ei tässä oikeastaan tarkoiteta tällaista budjettiuudistusta, vaan tällä hetkellä tarvitaan avoimuutta, selkeyttä esimerkiksi investointikapasiteetin suhteen suhteen Eh, ja mikä on todella valtion omaisuuden todellinen arvo ja niin edelleen. Eli pyytäisin kiinnittämään huomiota kansallisiin taseisiin, niiden täytyisi olla kunnossa ja meillä on äh, kansainväliset äh, äh, tilin mm, tarkastussäännöt tätä varten. Esimerkiksi Portugal muuten nyt jo toimii näiden kansainvälisten standardien, kuten EPSAS mukaisesti. Alun työn alkaessa ei tiedetty omaisuuden arvoa, ei tiedetty juuri mitään, mutta tämä mm, on todella auttanut Portugalia. Eli vakaus lähtee liikkeelle siitä, että kansallinen, kansallisella tasolla vallitsee järjestys, joten pyytäisin, että vakautta tuettaisiin jo kaikkein alhaisimmalla jäsenvaltiotasolla. Välittäkää tämä viesti. 50 prosenttia menoista tai valtion PKT on valtion käsissä. Nämä numerot ovat vuodelta 2050, joissain maissa jopa 58 prosenttia, keskimäärin 40 tai 46 prosenttia. Ja äm, koko ää, kokonaisuus on 45. So then we can have a problem of decision making and that's what I would like to say that there are 45 biljoonaa, mutta kirjanpidossa yleensä vain 15 biljoonaa tästä on esitettynä. Eli tämä on kyllä merkittävä viesti. Palaan nyt budjettikysymykseen, mutta tämä on niin tärkeä ulottuvuus ja huomiotta jätetty ulottuvuus. Kun kysytään, että mitä kriisin iskiessä sitä jäsenvaltiot voivat tehdä, niin, niin pitäisi tosiaan esittää tämä kysymys ensin. Mitä jäsenvaltiot voivat tehdä ja vasta sitten mitä EU voi tehdä. Eli hallituksilla on avainrooli, mutta kun ne eivät käytä ihan, ihan yksinkertaisimpia hallinnointivälineitä menopuolellaan ja pitkäaikaisen vakauden puolesta, vaan toimitaan syklisesti tai antisyklisesti. Kaikkia investointeja tulisi tarkastella perinpohjaisesti. Yhtä hyvin voisi vaihtaa rahaa ikkunasta ulos. No niin, kun katsotaan EU-budjettia ja vakautta, niin makro on makro talouden vakauttaminen ja sitten on makrorahoituksen vakauttaminen, se pitäisi jättää EVMlle. Nyt tässä itse asiassa on keksitty asioita hiukan uudelleen. Ajatellaan vaikkapa, kun 30 vuotta on puhuttu maatalouden suurista tuista ja sitten on tehty valtavia budjettiuudistuksia ja on kestänyt vaikkapa vain suorien tukien uudistaminen 30 vuotta, joten en minä tässä kauhean positiivisella mielellä ole. Budjetti on edelleen hyvin jäykkä No sillä on solidaarisuusrahasto, globalisaatiorahasto ja nuoriso työllisyysaloite, mutta siinä sitoumuksia ja maksuja on siirrelty, mutta ei budjetti ole kasvanut. Entä jos vuonna 2019 syntyy kriisi? Mistä rahat sitten otetaan tulevaisuudesta, kun rahat, joita ei vielä ole olemassa, koska rahaa ei voi siirtää voi siirtää kyllä menneisyydestä tulevaisuuteen, mutta kun mitään vara- varauksia ei ole olemassa tai mitään marginaalia ei ole, niin ei rahaa voi ottaa tulevaisuudesta, siis sitoumuksia ei voi siirtää taaksepäin. Ja Nämä asiat tulisi ottaa huomioon, kun puhutaan myös vakaudesta. Eli kolmas neuvo olisi se, että EU-budjetin kautta voi rajallisesti taloutta vakauttaa, mutta vain todella rajallisesti Kyllähän sitä voi lähteä tietenkin äh, äh, varovasti liikkeelle, mutta älkää, älkää luvatko liikoja, jos ette kuitenkaan pysty äh, toimittamaan tuloksia. Meillä on euroalue, jolla on oma talousarvionsa, mutta kun tapahtuu yllättäviä asioita, isoja shokkeja, niin sitten rahaa ei olekaan. Joten jotain vakauttamista talousarvion pohjalta voitokin toki toteuttaa, mutta älkää luvatko minkään shokkien pehmentämistä tai lievittämistä, kun se ei kertaakaan tällä budjetilla ole mahdollista. Kun katsotaan makrotaloutta, no niin minä laitoin tässä nämä kolme vierekkäin. Te voitte näitä tarkastella tuossa harmaalla alueella esimerkiksi, kun puhutaan makrotalouden vakaudesta, puhutaan näistä eri välineistä. Ne ovat ikään kuin marginaalissa, mutta esimerkiksi EVM pitäisi jättää ulkopuolelle, kun puhutaan todellisesta ää, shokkien lievittämisestä taseiden kautta. Ja kun sitten puhutaan talouden vakauttamisesta, no niin, kyllä sekin tähän toki liittyy, mutta ensin on puututtava tiettyihin ongelmiin ja tässä ehkä budjetin luonne muuttuisi ja tämä vaatii sitten oikeanlaisia rakenteita. Eli mikä rooli voisi sitten olla? No tällainen helposti toteuttava toimi voisi olla vaikkapa eri rahastojen vahvistaminen vakauttamisen nimissä niin, että investointeja toteutetaan vastuskyvyn vahvistamiseksi ja keskityttäisiin pikemminkin uuden arvon luomiseen kuin vain vastaanottokyvyn parantamiseen. No sitten on tietenkin ehdollisuuksia, en mene nyt niihin sen enempää. Sitten meillä, meillä on tällainen pohdinta-asiakirja EMUsta, siinä on puhuttu investointisuojamallista, työttömyysturvaa uudelleen jälleenvakuutuksesta ja sitten tästä äh, pahan päivän rahastosta, joten kyllä pidän hiukan ongelmallisena mm, komission asiakirjoja, kun mielestäni nämä asiat eivät ikään kuin äh, ole yhteydessä toisiinsa. Eli tarvitaan tosiaan äh, paremmat rakennerahastot, eri rahastot, ja meillä voisi olla työttömyys, jälleen vakuutusjärjestelmä ja ehkä tällainen pahan päivän rahasto, mutta mutta ensin talousarviossa täytyy olla tilaa näiden toteuttamiselle, eli tarvitaan näitä mahdollisuuksia, ja se on kyllä hyvin, äh, hyvin hankalaa, kun uskontona on tämä yhden prosentin raja. Ja sitten viimeinen kuva vielä, äh, eli tämä investointisuoja malli, että investoinnit eivät äh, vähene ja minkälainen se voisi olla, minkälaisia välineitä voisi olla, minkä määräysten pohjalta. Me olemme nyt hyvin lähellä ehdotus monimuotoisesta rahoituskehyksestä saadaan hyvin pian. Ja miten pitkälle tässä nyt sitten voi mennä näitä ihania asioita, kun ajetaan? Ehdotetaanko tätä vai ei? En tiedä. Esimerkiksi työttömyyssä jälleenvakuutusmalli, tämä, miten tämä voidaan ilman selkeyttä jäsenvaltiotasolla hoitaa. Me kuulimme, miten tämä voitaisiin toteuttaa. Ehkä totta onkin, että tämän ei tulisi sisältyä talousarvioon, budjettiin, taikka sitten äh, hätärahasto äh, sokea silmällä pitäen äh, voisi olla hyvä olla tietenkin nopeasti toimiva ja reaktiivinen, mutta kuinka paljon rahaa tarvittaisiin? Entäpä jos rahaa ei kuitenkaan olisi tarpeeksi? EUlla ei ole lain, lainanottomahdollisuutta Kyllä täytyy tosiaan pohtia, miten ihmeessä tämä voidaan hoitaa tämä kaikki, jos budjetti ei samalla nouse selkeästi. Me komissio ei ole budjetimme kasvattamista merkittävällä tavalla ehdottanut ja kaikki tiedämme kyllä miksi. Sitten vielä euroalueen talousarviosta sananen. Ei ehkä olisi huonoa, jos kaikki jäsenvaltiot jollain tavalla – osallistuisivat, luotaisiin toinen budjetti, en oikein tiedä. Voitaisiinko ehkä EU-budjettia lisätä ja sitten kattaa myös ei-euroalueeseen kuuluvat maat, kun Brexitin jälkeen yhdistynyt kuningaskunta lähtee, niin mitenkä sitten tulevat ehdokasmaat pääsevät euro euroalueeseen ja miten sitten kohdellaan euroalueeseen kuuluvia ja kulmattomia maita niin, että tukea EU-budjetista voidaan antaa näille kaikille, mutta mietin, että miten tämä on jälleen kerran mahdollista, kun EU-budjetti on niin pieni kuin on. En käy nyt kaikkia kohtia tässä läpi, mutta mitä tällä yhdellä prosentilla saa aikaan? Se on se iso kysymys. Tämä yksi prosenttia on tullut jäädäkseen viime viikolla olin kokouksessa, jossa valtiovarainministerit puhuivat ja kaikki mitä täällä tänään on sanottu olisi kyllä ollut heille täysin käsittämätöntä puhetta. Eli en tiedä, miten nämä ovat yhteensovitettavissa. Kiitos. Kiitokset. Ja kiitos vielä tästä realismista myöskin Olemme täällä poliittisessa ympäristössä, jossa tiedämme, missä jäsenvaltiot seisovat. Mutta tietysti on haastavaa aina sovittaa yhteen näitä tavoitteita. Ja nyt varmasti on paikallaan kuulla myöskin komissiota. Haluan kiittää edustajaa Finko-pääosastosta jotta hän kertoo meille, mitä komissio aikoo ehdottaa, niin tämän valuuttarahan osalta, jota, jossa meillä on tiettyjä odotuksia ja tietysti jossa on tiettyjä rajoitteita myöskin. Ja tässä nyt tuli näitä kommentteja, joiden pohjalta voi vain kuvitella, kuinka mielenkiintoista on tulossa, joten teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. Thank you for inviting us to uh, comment on this. Um... Kiitos paljon. <clears throat> Kiitos siitä, että saimme kutsun tulla tänne kommentoimaan tätä tärkeää asiaa. Me olemme erittäin iloisia tästä workshopista. Se on suuren luokan aloite myös meidän mielestämme, koska me voimme jatkaa keskustelua tästä tärkeästä aiheesta nimenomaan keskustelua budjetin vakauttamisesta. Kysymys on meille keskeisen tärkeä, kun ajattelemme emun loppuun viemistä. Tämä keskustelu ei nyt tule mitenkään puskista eikä se ole vailla sisältöä, koska viime vuosien mietinnöissä on vaadittu tiukkaan budjettikapasiteetin vahvistamista euroalueelle ja nimenomaan budjetin vakauttamisen vahvistamista. Meillä on ollut mm, vain neljä puheenjohtajan mietinnöt, Van Rompuy yksi näistä ja sen jälkeen viisi puheenjohtajaa Junckerin johdolla julkaistiin vuonna 2015. Kertomus on myös ollut komission teksti, joka julkaistiin viime vuoden toukokuussa ja sitten viimeisin, ei suinkaan vähäisin, parlamentin hyväksymä päätöslauselma 16. helmikuuta vuodelta 2017, joka perustui Böge Beresin mietintöön. Ja aivan tuoreeltaan te kuulitte IMFn ja OECDn ja EKPn edustajien lausunnot ja näkemykset. Kaikki nämä instanssit ovat kaikki ilmaisseet, kuinka tärkeää olisi luoda makroekonomista vakautta euroalueelle. Mitä sitten tulee tähän mainitsemaan Euroopan parlamentin päätöslauselmaan? Siinä vaaditaan budjettikapasiteetin vakauttamisen vahvistamista. Ja se olisi täydentävä tekijä Euroopan vakausmekanismille. Ja tässä nyt siteraan tätä raporttia. Budjettikapasiteetin pitäisi ennakoida konvergenssikoodia, joka perustuisi työmarkkinoihin, rahoitukseen, investointiin, tuottavuuteen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja hyvään hallinnointiin. Toinen asia sen pitäisi myös perustaa mekanismi, jonka, joka pystyy tasaamaan nämä symmetriset shokit. Sen pitäisi olla neutraali kestoltaan ja välttää jatkuvia siirtoja. Ja kolmas tekijä tässä päätöslauselmassa on että tämän rakenteen pitäisi pystyä myös tasaamaan symmetriset shokit, jotka koskettavat samanaikaisesti useita jäsenvaltioita, niin kuin tässä jo on kuultu tänä iltapäivänä. Päätöslausumassa pyydetään EVMn kehittämistä, jotta se muuttuisi Euroopan, Euroopan IMFksi. Toiseksi meillä on olemassa suuri sopimus, tai ainakin konsensus taloustieteilijöiden välillä ja muiden monien poliittisten päättäjien välillä ovat sitä mieltä, että euroalue tarvitsee vakauttamistoimintaa. Minä haluaisin nyt kertoa teille, miksi tämä olisi avaintekijä euroalueelle ennen kuin kerron teille viime joulukuulta keskeiset kohdat. Euroalue on törvännyt rakenteessaan. Euroalue on siis aivan ainutlaatuinen rakennelma – Rahapolitiikkaa ei voi perustua vain joihinkin harvoihin tekeisiin, kun taas budjettia lähdetään hajakeskittämään. Ja silloin tulee tietysti joitakin shokkia joissakin maissa. Ja silloin ajattelemme kansallisten budjettien vakauttamistekijöiden jäädyttämistä. Tässä on kyse toiminnasta, joka toimii normaaliaikana hyvin, silloin kun kaikki sujuu hyvin. Mutta kun tapahtuu merkittävä makrotaloudellinen shokki, niin kuin totesimme kriisin aikana, niin mikään ei silloin suju. Ja silloin vakauttavat kansalliset tekijät voivat tulla äkkiä toimintakyvyttömiksi ja kokevat suunnatonta painetta markkinoiden kohdalta. Ja myös, ni, myös niissä jäsenvaltioissa ja budjetti rakentui terveelle pohjalle. E, muistakaa Irlanti ja Espanja vuodelta 2008, kun nämä maat joutuivat kriisin kouriin. Sen jälkeen tilanne on vastannut sitä, että ei ole noudattu budjettisääntöjä. Miten sitten vuonna 2011 reagoitiin kriisitilanteessa? Monet jäsenvaltiot joutuivat to- toteamaan, että tulopuolella tapahtui todellinen romahdus. Ja BKT, BKT-luvuista sen näkee vuoden 2010-2011 yli 2 prosentin pudotus, joka tarkoitti vakavaa budjettivajeen kasvamista. Näissä maissa ohjelman, ohjelman toteuttaminen voi tarkoittaa sitä, että tiputtiin alle 60 prosentin BKTstä anteeksi, 6 prosenttia oli BKT vuonna 2010, eli tuntuva budjetillinen shokki. Sen jälkeen markkinat ryhtyivät painostamaan siten, että monet maat lähtivät hyvin nopeasti finanssipoliittisen rakenteen vahvistamiseen, joka aiheutti prosyklisia toimenpiteitä. Tämänhän me totesimme jo euroalueella vuonna 2011 aina vuoteen 2015 asti euroalueen maiden budjettikanta ja budjettitoiminta oli hyvin rajoittunutta aina siihen hetkeen asti, kun tuotannon vaje oli pitkälle negatiivinen. Tämä tarkoitti sitä, että äh, se vakaa äh, <clears throat> työllisyys, tuottavuus oli pitkälti miinuksella. Ja se tietysti vaikutti vakavasti työllisyyteen. Tämä oli yksi keskeistä syistä, miksi elpyminen euroalueella oli hyvin, hyvin vaimeata aina viime vuoteen asti. Ajat tästä poikkeuksena voidaan ottaa Yhdysvallat. Yhdysvalloissa tuotannon tasossa on ollaan nyt ehkä vuoden 2011 tasolla, mutta euroalueella tarvittiin neljä vuotta ennen kuin päästiin tilanteeseen, joka oli vallalla ennen kriisiä. Eli siis vuonna 2015 me oltiin tilanteessa, joka vastasi kriisiä edeltävää tilannetta. Eli tässä keskeiset tekijät vakauttamistekijät, vakauttamistoimintojen tärkeyden. Eli, eli EKP piti ryhtyä hyvin epätyypillisiin toimenpiteisiin tilanteen hallinnoimiseksi. Euroalueen riittämätön rakenne on myös huomattu investointien, investoijien taholla ja se on suurimpana tekijänä siihen, että during the crisis and compelled the ECB se tarkoittaa sitä, että lähdetään purkamaan koko järjestelmää. Ja tämä, on, tämä koettiin jo vuonna 2012 elokuussa. Toinen syy joka selittää meidän heikon tehokkuuden suoritustason suhteessa Yhdysvaltoihin. Meillä oli kunnollista, pää, kunnollisia pääomamarkkinoita ja kunnollista pankkiunionia. Me etenemme näissä kahdessa asiassa, mutta kovin hitaasti ja tuskallisesti. Meillä on tietysti pankkivalvontaa. Meillä on ö, pankkiunionista myös tekstit, mutta jos meillä on yksi yhteinen talletussuoja ja myös, myös keskustellaan backstop-järjestelmän <coughs> toteuttamisesta. Mutta näissä, missään näissä ole edistytty riittävästi. Nämä ovat mielestäni kaksi näistä ovat prioriteetteja, joissa pitäisi edetä kiireesti. Pankkiunioni, jos se toteutetaan hyvin, se auttaisi erittäin hyvin yksityisessä riskinjaossa, mutta meidän täytyy pysyä valppaina, ei vaan ajatella vain, että tämä olisi pelkästään riittävää. Mm, meillä on tietoa, jotka ehdottaisivat, että yksityinen riskinjako voitaisiin toteuttaa sillä tavalla, kun ajattelemme aivan erityisesti edeltäviä shokkitilanteita. Sen vakauttamiskapasiteetti oli osoittautui heikoksi. Ja nimenomaan suurten shokkijaksojen aikana vakauttamisrahasto on tarpeellinen. Jos me ajattelemme yksityistä riskinjakoa, silloin se olisi sitäkin tehokkaampi, jos se kulkee käsi kädessä julkisen riskin jaon kanssa. Mutta jos ajattelemme tätä vakauttavaa tekijää, se ei saisi olla meidän ensimmäinen puolustusmekanismimme. Meidän puolustuksemme pitäisi perustua siihen, että meillä on hyvä pääoma, mark, hyvät pääomamarkkinat ja hyvät luottomarkkinat. Silloin me voisimme toimia hyvin shokkien torjumisessa, jos meillä on hyvät pääomamarkkinat ja hyvä pankkiunioni, nämä kaksi prioriteettia. Sitten me voisimme ajatella, miten me puolustaudumme kriisitilanneessa. Meillä on puhdas, terveelle, terve budjettipolitiikka. Meillä olisi myös öö, meillä olisi myös mahdollisuus tällä tavalla tasata shokkeja. Se, se tarkoittaa tämä kolmas puolustava tekijä, tämä vakauttava näitä vakauttavia tekijöitä voitaisiin hyödyntää ennen kuin puhumme viimeisimmästä puolustusrakennelmasta Euroopan vakausmekanismista. Tämän lisäksi pitää vielä korostaa, että jos me lähdemme yhdessä vakauttamaan, e- ei ole ainoastaan tehokas väline riskinjaossa, se on myös keskeisen tärkeää, kun lähdetään vähentämään riskiä koko alueella. Ohjelmien ohjelmien kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että todennäköisyys näitä, tämän kaltaisen tulevan EVM tai Euroopan valuuttarahaston perustaminen olisi edu, e, hyvin edullinen myös velan antaj, lainan antajille kuin lainan saajille. Mikä olisi sen vakauttavat tekijät? Se ei, se ei nyt tarkoita mitään jatkuvia pysyviä siirtoja. Sen pitäisi vähentää moraalikatoa. Sen pitäisi myös, myös nopeuttaa EVn muuttumista Euroopan valuuttarahastoksi. Sen pitäisi myös vaikuttaa siihen, että EU e olisi ja avoin niille maille, jotka eivät ole, jotka ei ole euroalueen jäseniä. Meidän pitäisi myös jatkuvasti noudattaa tervettä budjettipolitiikkaa ja näiden toimintojen ja nämä toiminnot, näiden toimintien pitää noudattaa budjettisääntöjä. Tämä vakaut, nämä vakauttamistoimet voisivat olla sen kaltaisia, että ne voisivat, vahvast, ne voisivat vahvistaa budjettisääntöjen noudattamista kaikissa tilanteissa. Nyt jos sopii, niin voisin nopeasti esitellä teille sen, mitä me ehdotimme meidän viime joulukuun paketissamme. Hyvä puheenjohtaja, ehkä te voi, me tiedämme kyllä, mikä on tuo joulukuun paketti, mutta meitä kiinnostaisi nyt oikeastaan vielä enemmänkin tuo toukokuun paketti. Teillä on aika vähän aikaa jäljellä. Mitä minä nyt tässä haluan sanoa? Ihan lyhyen katsauksen siitä, mitä nyt tullaan jatkossa sanomaan. Me, ole, me haluamme kertoa teille, miten me voisimme luoda nämä vakauttamistoimenpiteet. On likviditeettikohta Euroopan valuuttarahastossa – se voisi antaa lainoja, jotka eu budjetti takaa. Toinen komponentti tuki eu budjetille ja kolmas komponentti vakausmekanismi, joka perustuisi jäsenvaltioiden vapaaehtoiselle maksuosuudelle. Tämä kolmas komponentti voitaisiin sitten luoda jatkossa myöhemmin, mutta mitkä olisivat sitten nämä aktivointi- ja valittavuuskriteerit, kuten sanoin, jotta voidaan päästä vakauttamisen piiriin. Siihen pitää, siinä on hyvin tiukat säännöt. Vainoistaan ne jäsenvaltiot, jotka ovat noudattaneet EUn valvontakehyksiä ajanjaksolla, joka, joka edelsi kriisiä, no, edelsi shokkeja, niin voisivat päästä tähän piirrettään vakauttavistoimintojen toimintojen piiriin ja hyötyä niistä. Tämä voisi vähentää moraalikatoa ja se voisi antaa lisämotivaatiota sääntöjen kunnolliselle noudattamiselle. Aktivointi, aktivointimekanismi, se, se voitaisiin määritellä etukäteen. Esimerkiksi tämä mekanismi voisi olla pitkäkestoiselle toiminnalle, jos ajattelemme pitkäaikaistyöttömiä esimerkiksi silloin, kun on huomattavia muuttu, muuntum- muutoksia. Mutta se tarkoittaisi sitä, että raha- rahastojen varoja käytettäisiin välittömästi, niiden pitäisi olla riittävän iso, että ne olisivat uskottavia, koska jos vakauttamistoiminta olisi tämän tyyppistä, sillä pitäisi olla kapasiteettia myös lainata, jotta se voi sitten tarjota resursseja joka hetkellä, kun niitä tarvitaan. Me tulemme tekemään tämän suuntaisia ehdotuksia toukokuussa. Olemme sitä mieltä, että nyt on koittanut hetki toimia. Neuvotteluista tulee vaikeat, me tiedämme sen jo nyt, mutta tämä on ö, tilaisuus, jota ei saa päästä käsistämme. Meillä on kiire toimia, kun me ajattelemme tulevaa EVM. Ähm. Suuret kiitokset. Hyvin vakuuttavaa järkeilyä näistä seikoista ja myöskin vakauttamisen merkityksestä, myöskin siitä, kuinka voimme tässä päästä eteenpäin. Ja odotamme siis innolla ehdotustanne. Ja varmasti tähän liittyy myöskin kysymyksiä, koska koko on myöskin yksin tärkeä ulottuvuus ja olen kiinnostunut myöskin siitä, mitä herra Regling sanoi siitä, että EVM olisi mahdollinen mekanismi. En tiedä, voidaanko puhua tällaisesta ähm, perälauta mekanismista ja että kaikki nämä asiat olisivat äh, tämän mekanismin osalta äh, erillisiä. Aloitetaan kuitenkin jäsenten puheenvuoroilla. Ensimmäisenä puhujana minulla on herra Olbricht. Yes, we will. Kyllä. Niin. he left. So. Ai, hän on lähtenyt. Ja Toma on myöskin lähtenyt. Äh, herra Kölmel. yes, yes. Vielen Dank, Herr... Kiitos, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin myöhässä. Olin toisessa valiokunnassa, siksi en äh, kuullut kaikkea. Mutta äh, sallitte kuitenkin, että käytän puheenvuoron. Tämä aihe on äh, ollut minulla kovasti työn alla ja kaikki se, mitä täällä on sanottu, on, on puhdasta teoriaa, koska käytäntö vuosien ajan osoittautunut täysin päinvastaiseksi. Voihan sitä puhua vaikka siitä, että EVM otettiin käyttöön väliaikaisena toimena, poikkeuksellisena toimena, jota tarvittiin ja tarvitaan vain poikkeuksellisessa tilanteessa ja joka sitten äh, lopetettaisiin. Nyt EVMstä, EVM ollaan yhdistämässä EU-budjettiin, mitenkä tämä nyt sopii yhteen, ei millään tavalla pitäisi ymmärtää, että asiat ovat menneet pieleen. Sen sijaan kuulemme toistuvasti, että euro on menestystarina. Ja samaan aikaan se täytyy, sitä täytyy jatkuvasti olla pelastamassa. En minä ymmärrä tällaista. Ei tämä nyt kerta kaikkiaan pidä paikkansa. Meillä on Maastricht ja vuosien ajan on nyt sitten puhuttu sitä, että kun Maastrichtia rikotaan. No, voimme kai me ottaa käyttöön mitä tahansa, tahansa sääntöjä. Meillä on ollut tiuken, tiukempia sääntöjä ja kun niitä olisi ensimmäisen kerran tarvittu, niin äh, sitten suljettiinkin silmät. Meillä on pankkialan sääntöjä ja hädin tuskin säännöt oli hyväksytty, niin sitten Monte di Paskipankissa Italiassa niitä että sääntöjä olisi ensimmäisen kerran pitänyt soveltaa käytännössä, mutta eipä sitten sovellettukaan. Joten äh, jos meillä on sääntöjä, niin, äh, niin toimikaamme näiden sääntöjen mukaisesti. Ja siksi katsonkin, että jo ihan lähtökohtaisesti se, mitä täällä nyt äh, puhutaan, on täysin väärin eikä myöskään itse asiassa teoriassa, edes teoriatasolla oikein, koska loogistahan on, että jos otetaan käyttöön jonkinnäköinen vakuusjärjestelmä, niin sitten kaikki, jotka siihen voivat osallistua, ja niin varmaan sitä pyrkivät hyödyntämään. Se on ihan inhimillistä, riippumatta nyt jäsenvaltiosta tai maasta tai kulttuurista, jos tietää, että pahassa tapauksessa joku, joku toinen tuleekin sitten maksumieheksi tai ainakin osittain maksumieheksi, niin varmaan ottaa riskejä paljon iloisemmalla mielellä kuin muuten ottaisi, jos itse joutuisi kaiken maksamaan. Eli eurossa jos euroalueella on tarkoitus eh, siihen, että, että, että eh, toimitaan yhteisten sääntöjen mukaisesti, niin säännöthän meillä on. Maastrichtin sopimuksen säännöt, eh, kunnioittakaamme niitä, ei keksitä uusia sääntöjä, kun eivät, eivät vielä vanhatkaan kelpaa. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten edustaja Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. En nyt kommentoi oman vaalipiirini yliopiston edustajan erinomaista esitystä. Kiitän todella professori Fabrinia tietenkin. Niin, voi olla, että olen nyt ihan väärässä, mutta poliitikko sisälläni sanoo, että ei tällä hetkellä perussopimusten muuttaminen kyllä kiinnosta juuri ketään jos ketään. Ja näin ollen teidän analyys, analyysinne rahoituskapasiteettikysymyksestä vaikuttaa taisi siltä, että eh, sopimusmuutosta tarvittaisiin, mutta minä en usko, että poliittista tahtoa perustamissopimuksen eh, muutokselle on. Ja onko tukea eh, saatavilla ehkäpä, mutta vaikea minun on sitä tässä vaiheessa ainakaan kuvitella. Ähm, haluaisin ähm, kysyä, kun tässä puhuttiin siitä, että äh, Nunes Ferrer sanoi, että vakaus lähtee kansalliselta tasolta ja tähän ei ole kylliksi keskitytty nykyjärjestelmässä koska jäsenvaltioiden käsitykset ja tulkinnat myös eroavat toisistaan. Eli niin kauan kuin meillä ei ole hallintojärjestelmistä yhteisiä standardeja käytössä, niin vaikea minun on nähdä tämän toteutuvan. Ja mitä tahansa, nyt sanoitte tästä yhden prosentin uskonnosta, ja sanoisin kyllä, että jos tämä Brexitin aiheuttama rahoitusvaje on tarkoitus täyttää, niin kyllä tämä yhden prosentin sääntö joutaa sitten romukoppaan. Ja se on teidän maksettava enemmän. Näin se kerta kaikkiaan on. Mutta tämä on kuitenkin järjestelmämme tänä päivänä tulevaisuudesta, kuka tietää. Tässä yhteydessä Eikö ole niin, että talousarviota tulisi käyttää, jotta saataisiin suurempia järjestelmällisiä julkisia uudistuksia toteutumaan jäsenvaltioissa, jotta päästäisiin tilanteeseen, jossa kaikki ovat samalla tasolla ja budjetin täytyisi olla tällainen yhteinen moottori sektori, joka olisi julkisen sektorin äh, uudistuksen äh, tukena. Julkisen sektorin uudistus on aina kallis paukku, mutta, äh, mutta se on välttämätön paukku, joka meidän on kerta kaikkiaan hyväksyttävä tarvitaan iso uudistus, jotta päästään tilanteeseen, josta te äsken puhuitte, että kansalliset järjestelmät olisivat vertailukelpoisia. Kiitoksia sitten edustaja Kresle. Kiitos. Kyllä, minullakin on epäilykseni siitä, että sopivatko nämä tänään aiheena olevat asiat nyt oikein yhteen. Reglingiltä kysyisin moraalikadosta. Erityisesti Saksassa puhutaan paljon moraalikadosta. Me olemme sitä mieltä, että me joudumme yleensä maksumiehiksi ja muut tekevät mitä lystäävät. Oletteko samaa mieltä? Sitten olisin teiltä, Reinin, kuullut mielelläni, että tässä kun nyt meillä on niin kovin mukavaa keskenämme, niin mitäs, miten arvioitte keskuspankin tähän astisia toimia? Ovatko ne johtaneet jonkinnäköisen ratkaisun lähestymiseen vai onko ongelmat vain lykätty hamaan tulevaisuuteen? Minä en vielä ollenkaan ymmärrä, että miten ihmeessä minä tämän kaiken vaalikampanjassa sitten äänestäjilleni selitän. Tässä kyllä minun täytyy vielä kotiläksyjä tehdä. Ja sitten toinen kysymys liittyy EU-budjetin yhteyteen mm, euroalueeseen. Komissiolta kysyisin seuraavaa. Mitenkä rakennerahastot näette tulevaisuudessa ja mitä toimia ehdotatte Eh, jotta luovutaan tähän astisista maakohtaisista kirjekuorista. Eh, jäsenvaltiothan ovat voineet tehdä mitä lystää oikeastaan näillä rahoilla eh, sääntöjen mukaisesti ja sääntöjähän on sitten sovellettu aika luovasti tarvittaessa. Eli kokonaissuunnitelma on mielestäni vielä puutteellinen ja haluaisinkin kuulla, että miten te tulevaisuudessa EU-budjetin suhteen ehdotatte sitä taustaa vasten tietenkin, että kyse on yhteispäätösmenettelystä ja että mahdollisesti jollain muilla tahoilla on vähän muita kantoja. Pahimmassa tapauksessa tämä kaatuu vaikkapa, vaikkapa aluevaliokuntaan tai sitten valtiovarainministereihin, jotka ovat tottuneet käyttämään rahat niin kuin haluavat, koska tässä kyllä maailmat törmäävät toisiinsa ja on hyvin vaikea niitä saada kyllä yhteensovitettua. Tästä haluaisin lisää teiltä kuule Kiitos. Thank you very much. Kiitokset teille sitten edustaja Muresan. Kiitos, minä olen täällä pöydän päässä. Minulla on kolme kysymystä kolmelle esite- esitelmöitsijälle. Ensinnäkin, mikä on tämän uuden budjettikapasiteetin ja nykyisen budjettikapasiteetin välillä? Mikä niitä yhdistää? Voitteko te vähän kertoa tästä enemmän? Meitä huolestuttaa jonkin verran täällä budjetin yhtenäisyys. Meillä on erilaisia rahastoja. Afrikka, Turkki, haluan, halutaan helpottaa näiden näiden kohteiden toimintaa. Meitä vähän huolestuttaa tämä budjetin yhtenäisyys. Mikä on budjettikapasiteetin koko? Miten sitä pitää rahoittaa? Joitakin vastauksia kuultiin jo äskeisissä esityksissä, mutta ne eivät kattaneet kaikkia. Voisitteko täsmentää vähän? Mikä summa Mistä summista on kyse rahoituksessa? Kolmas kysymys, mikä on parlamentin rooli tämän, tässä budjettikapasiteetin hallinnoinnissa euroalueen budjetissa? Uh, Kiitokset. Mm, käytän tilaisuutta hyväkseni itsekin, mutta kyllä, kyllä. Olkaa hyvä. Ei kun hetkinen. Pieni hetkinen. No, Edustaja Beres luuli saaneensa Kyllä, kyllä, kohta saattekin, mutta ei vielä. Meillä on tässä puhujalista. Hetkinen, hetkinen. Öö, edustaja maletit seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos. Herra Nunes, te puhuitte But, uh, we all vastaavia, vastattavia vastaavien varojen hallinnoinnista, mutta on tärkeää myös saada hyvä arviointi niistä varoista, joita oli rahoitettu. Miten te äh, näette tämän, äh, tämän, nämä varat, joita oli välttämättä äh, rahoitettu? On myös tärkeää nähdä, miten äh, asiat toimivat jäsenvaltioissa ja EU:ssa. Miten, miten tämä pysyvä kehitys voidaan taata EU:ssa? Te sanoitte jotakin varsin tärkeää, puhuitte Euroopan budjetin vähentyneestä, pienentyneestä koosta. Ei ole ollut riittävästi synergiaa kansallisten budjettien kanssa. Miten sitten saadaan tätä synergiaa kansallisiin budjetteihin päin, varsinkin kun puhutaan budjettikapasiteetista? Ja kuten kollegat täällä ovat jo sanoneet, te olette puhuneet tästä yhden prosentin katosta, mutta tietänette varmasti, että komissio on ehdottanut 1,1 ja parlamentti 1,3. Eli me tarvitsemme korotusta, mutta onko se riittävää? Onko se riittävää budjettikapasiteetin kannalta? Ja professori Benasikere sanoi, että budjettikapasiteetin pitäisi keskittyä enemmän euroalueelle, mutta ei voida meillä oli vielä riittävän tukevaa euroaluetta, jos ei ole hyvin toimivia EU-jäsenmaita euroalueen ulkopuolella, jotka toimivat hyvässä yhteistyössä. Meidän täytyy myös vahvistaa sisämarkkinoita. Se on tärkeää niille maille, jotka ovat euroalueessa tai eivät ole euroalueella. Miten otetaan huomioon kaikki nämä osatekijät? Ja yksi kysymys professori Fabrinille. Te sanoitte, että pitää, pitää enemmänkin kallistua jäsenvaltioiden välisiin siirtoihin. Kertoisitteko siitä vähän enemmän? Thank you. Pervash Beres. Uh, thank you. Uh, I will try to stick to French, but... Uh, <laughs> um... Yritän puhua ranskaa. Uh, kiitos kaikista näistä puheenvuoroista. Minulla olisi pari kysymystä tässä vielä Herra Regling, sanoitte, että nykyisten sääntöjen pohjalta voidaan vastata symmetrisiin shokkeihin ja näinhän on nähtykin vuonna 2009-2010 vuosina. Ja näin äh, Agnes Benassi Kere myös totesi, että näitä riittäviä sääntöjä oli että ei ole tarpeen suurta lisää budjettia. No, en nyt ole ihan samaa mieltä tästä menneisyyden näkemyksestä, mutta riittävää pelivara 2009-2010 symmetristen sokkien ja kriisin, kriisin käsittelemiseksi, kun komissio on muistuttanut koska meillä oli tällainen tavallaan niin kuin itse, itse aiheutettu kriisi 2012-2015 sitten tämän seurauksena, niin eikö, tarvitseeko näitä nyt sitten katsoa, vaiko ei näitä sääntöjä? Sitten tämä ajatus, että jäsenvaltiot, ja tämä kysymys on herra Nunes Ferrerille osoitettu. En ole ihan täysin samaa mieltä siitä, mitä sanoitte, mutta jos kuinka jäsenvaltiot sitten omaa budjettiansa hoitavat. Olen aika paljon samaa mieltä kanssanne nyt Kreikassa ymmärrettiin, tai Kreikan osalta ymmärrettiin, että kun tämä task force, tämä ryhmä tutki, kuinka Kreikka hoitaa talouttaan, niin tästä kuitenkin otettiin opiksi, joten vakaussopimuksen säännöt eivät ole siis ilmeisesti hyviä, eikö katsota oikeita indikaattoreita, eikö seurata oikeita elementtejä jäsenvaltioiden julkisessa taloudessa, ja että nyt sitten täytyy todella äh, vakavamielisesti pyrkiä siihen, että äh, talousarviosta tuetaan jäsenvaltioiden toimintaa. No, mikä on sitten se, että jäsenvaltion hallintoa rahoitetaan EU-sta. Neuvosto näkee tämän hyvin klassisesti. Tässä on suuri korruption riski. Kuinka siis tämä ristiriita voidaan ratkaista ja nämä ongelmat, jotka toitte tässä esille, herra Regling, sen osalta, mitä komissio äsken totesi tuosta vakautusrahastosta. En tiedä, mitä nyt sitten on ehdotettu tai mitä ehdotetaan 29. päivä toukokuuta minusta kuitenkin tuntuu siltä, että nyt kaikki eivät ole ihan tätä vielä tarkkaan tutkineet, tämä jää nähtäväksi, mutta jos ajatellaan, että on jokin rooli myöskin tällä EVMllä ja tällaista dynamiikkaa tässä, niin kuinka sitten näette teidän toimielimenne roolin tässä? Ja sitten minulla olisi vielä kaksi muuta seikkaa, kun tässä nyt keskustelua kuuntelin. Ensinnäkin toivoisin, että siis jos eläisimme ihanteellisessa maailmassa, niin varmasti suurin osa puhujista ehkä hyväksyisi sen, että paras vakauttamisen keino olisi minimityöttömyyskorvaus. IMF on näin todennut jo vuosien ajan. Herra Böge ja minä emme ole vielä onnistuneet tästä sopimaan, mutta jos voitaisiin päästä kaikista näistä esteistä eroon ja kysyttäisiin kaikilta asiantuntijoilta, niin eikö tällainen paras äh, vakauttamiskehys olisi juuri tätä. Ja sitten viimeinen kohta. Haluaisin muistuttaa, että äh, EVMn muuttaminen eurooppalaiseksi valuuttarahastoksi äh, on asia, joka on jo tullut monasti esille me, meidän täytyy nyt tästä vielä herra Böken kanssa keskustella, mutta tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että kopipeistetaan sitten IMF tämän valuuttarahaston osalta, koska tässä on ainakin kolme täysin radikaalista erilaista elementtiä. Ensinnäkin demokraattia ja kaikki nämä tähän liittyvät kysymykset ovat täysin erilaisella tolalla täällä Euroopassa tai kun ajatellaan vaikkapa euroaluetta. Sitten toiseksi artikla 4 IMFssä. E tämähän on aivan erilainen tämä tilanne, koska jos näin toimittaisiin, se menisi täysin perustamisomuksia vastaan. Ja kolmanneksi sitten vielä IMFn mekanismassa ei ole tätä tällaista valvontavälinettä, joka meillä täällä Euroopassa kuitenkin on, ja jonka kautta EKP on voinut näitä välineitä valvoa. Joten jos otetaan tämä nimi, niin sitten ei pidä kuvitella, että tämä sama mekanismi myöskin otetaan käyttöön. Ja en ole nyt ihan varmaa, tätäkö herra Reglin tuossa puheenvuorossa tarkoitti. Rainer Böge. Kiitos Rainer Böge. Ja, vielen dank. Äh, Kiitos. No, kyllä tässä itsekin joku sen myönnytyksen tein. Mutta kun tässä tämänpäiväistä keskustelua seuraa, niin mietintö ehkä toi täällä Euroopan parlamentissa tapetille äh, asioita, äh, jotka tapetille oli hyvä nostaa. Kaksi viikkoa sitten tapasin teollisuuden ja kaupan edustajia Flensburgissa, Saksan ja Tanskan raja-alueella ja sitten Hampurissa äh, äh, ja eräs äh, saksalainen totesi, että Tanskan esimerkki osoittaa, että eivät toimivat sisämarkkinat mitä yhteistä paluuttaa kaipaa. Minä olen syntynyt vuonna 1951, eli, eli olin 70-luvulla kuvioissa mukana ja näin, että minkälaista valuuttakurssiheittelyä e Euroopan maat kokivat jatkuvia devalvaatioita, revalvaatioita ja nämä johtivat sitten Mernerin suunnitelmaan ja kaikkiin niihin toimiin, joihin ryhdyttiin. Ja näin ollen siksi puhuin tuossa aiemmin proaktiivisesta politiikasta, vaikkapa maahanmuuttohaaste, sen rahoittaminen ja vaikkapa sitten muut toimet, jotka ovat törmänneet tiettyjen jäsenvaltioiden tiukkaan vastustukseen. Omakin jäsenvaltioni ja Ranska muun muassa kieltäytyivät aikoinaan yhteisestä rajavalvonnasta, kun puhuttiin Lissabonin sopimuksesta. Aina on lähdetty liikkeelle siitä, että että ei suostuta mihinkään ja kun sitten maailma muuttuu, kun tämä on tällainen suuri kylä, tämä koko maailma ja nousee esiin erilaisia riskejä, niin sitten yhtäkkiä emme olekaan ollenkaan valmistautuneet. E, meillä on ei-euroalueiden se malliohjelma olemassa ja luulimme, että, että hyvä näin. Meidän täytyy tehdä tästä kaikesta nyt vedenpitävä ja siihen liittyy myös ennalta varautumisen periaate ja se, että viestimme ulkomaailmalle, että olemme päättäväisiä, kunnioitamme arvojamme, periaatteitamme, sisämarkkinoita, yhteinen valuuttamme on euro ja me puolustaudumme. Tämän halusin sanoa näin alkuun. Liittyen siihen, mitä Pervanche sanoi äsken, nostaisin esiin pari kysymystä Reiklingille ja Benassi Kerelle juuri tämä rahoituskapasiteetti. Nyt täällä on puhuttu erilaisista malle, rahoitusmalleista rahoituskapasiteetille. Budjettiteknisesti sanoisin, että totta kai tällainen voidaan toteuttaa jäsenvaltioiden kautta, merkitään budjetti ylimääräisinä maksuosuuksina monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolelta. Ja sitten äh, samalla tietenkin äh, äh, myös kansalliset parlamentit saisivat vastuun ja näin vahvistettaisiin parlamentarismia ja parlamenttien valvontavaltaa kaikilla eri tasoilla. Tämä olisi yksi mahdollisuus. Vakuutusmallista puhuttiin ja viimevuotisessa mietinnössämme sille ehtona muotoilimme, että tällainen järjestelmä, sen on äh, sisällyt, siihen on sisällytettävää paitsi rahoitus myös aikataulu ja sen on oltava budjettineutraali pidemmällä aikavälillä. Tämä oli se budjet, Tämä oli se, se kompromissi, josta tuon asian suhteen sovimme, että ää, äh, meillä on vakaat olosuhteet. Nyt sitten ää, äh, Reglingin puheenvuorosta kuulimme, että hän pitäisi yhtenä mahdollisuutena lyhytaikaisia EVM-lainoja, joihin olisi, jotka olisi sidottu kevyempiin ehtoihin. Ja kun katsotaan 14 asiantuntijan kertomusta, niin tämän tyyppistä muotoilua nostettiin esiin, eli maksuosuudet, vakuutusmalli ja EVM ja EMFn käytön mahdollisuus. Sitten puhuimme todella ehdollisuudesta myös mietinnössämme ja tässä tullaan tietenkin maakohtaisiin suosituksiin. Kohesiorahastot, rakennerahastot voisivat olla tässä mukana ja todella keskittyminen näihin avain kysymyksiin pitkäaikaisen vakauden aikaansaamiseksi talous- ja rahaliitossa. Ja tähän liittyy sitten vielä kysymys liittyen siihen, mitä Nunes Ferrer sanoi jäsenvaltioiden taloudenpidosta. Jos vaatisimme tätä tasetta kaikista jäsen, kaikilta jäsenvaltioilta, niin saisipa nähdä. Ja mehän itse asiassa mietintöluonnossamme puhuimme tällaisesta konvergenssikiintiöstä, jonka mm, yhtenä merkittävänä pohjavaatimuksena oli juuri tällainen taseiden puhdistaminen. Eli kyllä tässä varmaan paljon vielä puhetta riittää. Kiitos paljon. Merci Roberto. Kiitos Roberto ihan ensi alkuun. Minä olen tässä vähän hämmentynyt, kun en ole istunut täältä ensimmäisestä tunnista alkoon, olen niin Minulla oli, oli pakko olla muualla ja kiitän Muresan ja että hän tuurasi minua tässä alussa. Me keskustelemme nyt asiasta, joka on äärimäär, äärimmäisen tärkeä euroalueen hallinnoinnista, koska nyt ei ole on yhteisestä valuutasta siirrytty <clears throat> kilpailukykyisen devalvaatio, joka tavallaan vaaransi sisämarkkinoiden olemassaoloon. Se aiheutti kasvulle ongelmia ja me olemme nyt tässä kasvattaneet työttömyyttä Euroopassa. Mutta mehän olemme kaikki yhtä mieltä varmasti siitä, että jos EKP on lähtenyt toimimaan federat, niin talous, taloudenhallinto on jätetty jäsenvaltioille. Meillä on yhtäältä yhtenäinen rahapolitiikka, mutta sitten meillä on myös kansallista talouspolitiikkaa lisänä, eikä meillä ole nyt mahdollisuutta lähteä toteuttamaan tällaista sekä poliisia, niin kuin jossakin muissa maissa te on toteutettu, Yhdysvalloissa muun muassa. Minä en oikein ymmärrä, miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista jonkun EU-budjetti budjetin budjettikohdan kanssa. Tässä euroalue on hyvin spesifinen. Silloin kun piti luoda EVM, tämä Euro Euroopan vakausmekanismi, kun sille piti antaa pääomaa, niin eivät ne 28 jäsenvaltiota sitä lähteneet rahoittamaan, vaan euroalueen jäsenvaltiot, kun piti antaa takeita, jotta voidaan lainata useita satoja miljardeja tähän Euroopan rahoitusvakautusmekanismiin, eivät ne, ne 28 jälleen olleet liikkeellä, vaan euroalueen valtiot olivat liikkeellä antamassa rahaa Tämä antaa aivan erityisvastuuta, se luo erityisvastuuta, joka, meidän pitä, joka taas tarkoittaa, että hallinnon pitäisi olla vähän tukevammalla pohjalla. Meillä on ollut mahdollisuus, Robert lähti, oli minun mukanani Kreikan matkalla, mutta me voisimme joskus vähän tässä nyt tökkiä meidän kreikkalaisia kollegojamme, kun he seuraavat, kun he tarkasti seuraavat tilastotietoja, joissa annetaan tietoja lukuista, mutta mehän me nyt ole reagoineet mitenkään vahvasti. Jos meillä on yhteinen tulevaisuus, yhteinen kohtalo käsissämme, meidän pitää nyt tässä sitten lähteä julkistamaan meidän tilejämme. Jos me olemme nyt ihan rehellisiä, niin ei kaikkien pidä aina tyytyä. Meidän pitäisi, meillä pitäisi olla vähän vahvemmat suhteet keskenämme ja sanoa, että jos me jatkamme tässä yhdessä, sanoi herra Seursille, jonka piti paeta esimerkiksi Washingtonin, jo, kun hän halusi paeta kreikkalaisen oikeuden sankt- langettamia rankaisuja. Mikä nyt sitten on parlamentin rooli tässä? Sopimus estää meitä menemästä li- pitkälle yhteen suuntaan, mutta kyllä me kai voimme sanoa, mitä pitäisi tehdä. Ja että käännymme äänestäjien puoleen, valtioiden ja hallitusten päämiesten puoleen, jotta sopimuksia lähdetään muuttamaan, jos on tarvis, koska kyllä kai meillä on nyt ajatus siitä, miten euroaluetta hallinnoidaan tai miten sitä hallinnoidaan hyvin. Viimeinen asun kysymys. Mm. Reglingille kysymys. Minä ehdin vilkaista hänen esitystään ja tämä nyt koskettaa kokonaisuudessaan EUta, kun puhutaan euh, la protection euh, des frontières. Kun puhutaan esimerkiksi rajojen äh, turvaamisesta, suojelusta, yhteisestä puolustuksesta, toimenpiteitä ilmaston muutoksen vastaisessa taistelussa. Kun puhutaan näistä yhteisistä hyvästä, jos se asetetaan yhteiseen eurooppalaiseen pöytään, niin voitaisiin ajatella, että tässä on toimittava näin, koska jäsenvaltiot eivät enää ole tarpeeksi tehokkaita puolustamaan tätä yhteistä eurooppalaista hyvää. Eli silloin jäsenvaltioita voitaisiin pyytää siirtämään joitakin menoja omasta kansallisesta budjetistaan EU-budjettiin, jotta meillä olisi eurooppalainen budjetti, joka tuntuvasti etenisi, vahvistuisi koska me tiedämme, että eurooppalaiset julkiset menot koko ajan kasvavat ja lisääntyvät. Kiitokset. Minulla olisi myös pari kysymystä vielä puhujille aika laajan konsensuksen pohjalta. Voidaan todeta, että todella meillä on paljon välineitä, mutta meiltä puuttuu todella makrotaloudellinen vakauttamisväline äh, näitä asymmetrisiä, epäsymmetrisiä shokkeja vastaan erityisesti. Näin komissio ja äh, herra Regling tässä totesivat. Ensiksi haluaisin jälleen kerran, kuten Berlonsson sanoi, niin hiukan palata vielä siihen, mitä herra Regling sanoi, että meillä on pelivaraa symmetrisille shokeille 2090. Tämä osoitettiin. Sitten mitä tapahtui 2011-2012 oli aika kiintoisaa. Silloin loimme tällaisen shokin, koska toisaalta meiltä puuttui ennaltaehkäiseviä välineitä ja toiseksi myöskin tällaisen yhdistelmän, mitä tapahtui Dovillissa, siis tämän Dovillen tämä ähm, valuutan muuntaminen Dovillen ja äh, tämän äh, finanssipoliittisen myötäsyklisyyden äh, myötä sitten tulot putosivat ja se johti sitten tuohon toiseen taantumaan, jossa meidän me lähti täysin eri teille kuin Yhdysvaltojen. Yhdysvaltojen nousi taantuman jälkeen ja me taas lähdimme uudelleen alaspäin. Siis tämä oli toinen kriisi, jota emme pystyneet käsittelemään. Ja näin ollen oli tämä Dovil ensin sitten tämä finanssipoliittinen konsolidointi ja sitten tuli tämä, että mitä tahansa se vaatiikaan ja sitten tämä joustavuus. Ja nämä molemmat tietysti aiheuttivat ongelmia, koska tässä lähdettiin siis finanssipoliittista että rahapoliittista puitetta tässä repimään laajemmaksi. Jos meillä olisi ollut tällainen vakauttamisväline makrotalouden saralla, niin olisimme varmasti voineet Dovillen katastrofin ja tämän toisen kriisin välttäneet ja myöskin sen, että näitä finanssipoliittisia sääntöjä ja toisaalta rahapolitiikkaa sitten liikaa venytetään vastauksena tähän kriisiin. Mutta jos tämä nyt sitten on totta, että konsensus on olemassa tämän analyysin osalta, niin haluaisin esittää erityisesti herra Reglinille ja komissiolle pari kysymystä. Ensiksi, jos halutaan välttää Doville-efekti, vaikutus, niin on hyvin tärkeää, että poistamme pelistä tai viemme, pyrimme välttämään markkinoilla ähm, sellaista stressiä, joka ei ole välttämätöntä, äh, vaikka se sitten toisikin markkinakuria. Ja tämä oikeastaan liittyy nyt siihen myöskin, mitä äh, nämä neljä äh, ekonomistia raportissaan toteavat. En pidä tätä kovin vakuuttavana, koska minusta tuntuu siltä, että että kansallinen finanssipolitiikka ja markkinat voivat saada lisää pelivaraa. Minä olisin vähän toisilla linjoilla. Tarvitaan lisää Eh, lähentymistä ja tiettyjä ehtoja tämän lähentymisen suhteen. Mutta jos on myöskin totta se, ja komissiollahan ei ole mitään tällaista uudelleenjärjestelymekanismia, niin mitä tarkoitatte, kun puhuitte siitä, että näiden keskusteluiden pitäisi olla järjestelmällisempiä ja ennustettavimpia, kuten aivan oikein sanoitte, niin kyllähän meillä on jo mahdollisuus edetä EVMn suhteen. Ja senpä takia onko kysymys jostakin vaikkapa vakautusmekanismista tai joistakin EVMn mukauttamistoimista, joka ei välttämättä ole nyt sellainen, joka voisi tulla kysymykseen jäsenvaltiolle. Mutta on totta, että olisi hyödyllistä, jos meillä olisi selkeämpi järjestelmällisempi prosessi, kun sitä tarvitaan, mutta kuinka näette sitten eron toisaalta ennustettavuuden ja tällaisen tyydyttävän toiminnan välillä. Tässä on ehkä aika <laughs> hienovarainen tämä ero, jos tätä voisit hiukan siis selventää. Sitten toinen seikka, herra Regling, te puhuitte mahdollisuudesta että EVM voisi tuoda lisää finanssipoliittista vakautta. Tämä on aika lupaavaa jos nostamme budjetin tasoa huomattavasti, niin varmaan sitten voidaan nykyisenkin budjetin lukujen puitteissa päästä eteenpäin. Joudumme mahdottoman tilanteeseen. Näin siis tässä tällaisen eron. Toisaalta on tämä komission ehdotuksen toimeenpanon radikaalit seuraukset ja toisaalta taas sitten äh, kuinka, mistä voimme lähteä liikkeelle. Onko siis mitään järkeä siinä, jos meillä on tällainen kohta tällainen toimi budjetissa, joka mahdollistaa jäsenvaltioiden osallistumisen ja niin poispäin, äh, ja joka on sitten ikään kuin tällainen äh, perälautamekanismi EVMlle, mutta eikö tämä sitten vaadi sitä, että meidän täytyy EVM ottaa mukaan EUn juridiseen lailliseen puitteeseen, ja näin ei ilmeisesti ole käymässä, koska jäsenvaltiot ovat päättäneet, että lähdetään nyt tätä sisältöä ensin työstämään ja katsotaan sitten sen jälkeen, että mitä sitten tehdään myöhemmin. En tiedä, onko tämä kovin hyvä ajatus emme ole itse asiassa vielä osoittaneet näitä 325 352. Mutta tietysti komissio myöskin tätä tukee hallitusten välisellä ulottuvuudella tai ehkä euroryhmän pohjalta, joten ehkä on nyt aika tehdä päätös ja parlamentti ehkä päättää, että tarvitaan uusi järjestelmällinen tapa toteuttaa tämä asia, jotta saataisiin siis kestävämpi tämän toimen rakentuminen tapa, tapahtuisi. Ja äh, ehkäpä tämä 1,3 on sitten se lopullinen luku, mitä me toivomme, tai kenties vaikkapa vielä suurempi luku, mutta meidän täytyy tietysti pitää huolta myöskin muista asioista, rajat, äh, puolustus, äh, maatalous, rakennerahastot äh, ja sitten vielä lisäksi tämä 1,3, niin uskon, että varmasti tarvitsisimme tällaisen varautumisen äh, mahdollisuuden, mutta että en usko, että EVM voidaan ottaa mukaan tähän äh, lailliseen puitteistoon. Siis paljon kysymyksiä esitettiin. Ehkä aloitatte, herra Reid. Yes, happy to start. Uh, you give me one hour. Kiitos. Minä voin aloittaa. Yritän käydä mahdollisimman nopeasti läpi nämä hyvin nämä äh, erilaiset kysymykset. Edustaja Kresle kysyi moraalikadosta minä en näe mitään ongelmaa tässä suhteessa, kun EVM ohjelmia katson ehdollisuus äh, on tarkoitettu moraalikadon torjumiseksi. Monien mielestä ehdot ovat jopa liian tiukat, tästä voi olla monta mieltä, mutta yksikään hallitus ei kyllä helpolla tule äh, EVM-lainaa hakemaan. Ja kun puhuin rahoituskapasiteetista, niin täytyyhän olla myös ehdollisuutta ja valintakriteerejä. Ehdotan, että EKP-politiikasta ei puhuta täällä tänään. Mm, siihen ei kyllä aika riitä. Useammat teistä kysyitte, rahoituskapasiteetista. No se nyt on tietenkin päivän pääaihe. Murasan kysyi suhteesta EU-budjetin ja tämän rahoituskapasiteetin välillä, mikä on sen lähde, mikä on sen koko. Ja kyse on tietenkin siitä, miten asia järjestetään. On olemassa erilaisia välineitä makrotalouden vakauttamisen aikaansaamiseksi. Jotkut puhuvat pahan päivän rahastoista, eli rahoista, jotka täytyy ensin kerätä tai sitten täydentävä työttömyysturva, hm, niin vakuutusjärjestelmä Yhdysvalloissahan on budjettikohtaa, jossa osa valtiot jotka ovat merkittävissä ongelmissa, voivat tukea saada. Ekonomistina pidän tätä mielenkiintoisena, mutta poliittisessa keskustelussa tämä kyllä kuolee alkuunsa kun lyhyen aikavälin vaihtoehtoja katsotaan, niin se, että luotaisiin tällainen lyhyen aikavälin EVM-laina, fasiliteetti, ei 20-30 vuodeksi lainoja myöntävä, vaan 4-5 vuodeksi lainoja myöntävä, niin se voisi olla mahdollinen. Mutta kyllä me voimme työttömyysturvamallistakin puhua, se on hyvä keskustelua varmasti ja EVM, kun on monia ennakkoehtoja jo käytössä, voisi olla tässä hyvä mahdollisuus. Kun katsotaan EU-talousarviota ja rahoituskapasiteettia, niin minä näkisin tällaisenaan juuri tuon kuilun, jonka yritin selittää. Me tarvitsemme makrotalouden asymmetristen shokkien torjumiseksi rahoituskapasiteettia, mutta tämä ei ole mahdollista EU-budjetin kautta. Se on se olisi sitten rahapotti, joka olisi todella tällainen uusiutuva, jatkuva rahasto, eli käynnissä vuosia. Vuosien rahaa ei ehkä tarvittaisi, mutta sitten yhtäkkiä tarvittaisi. Eli nämä rahat olisi kerättävä, kutsutaanpa sitä sitten vaikkapa pahan päivän rahastoksi tai vastaavaksi, mutta nämä rahat pitäisi olla sitten todella valmiina, kun niitä tarvitaan, eikä tätä tarvitsisi vuosittain siis tosiaankaan hoitaa, vaan kyseessä olisi tällainen jatkuva rahasto. Bögen kysymykseen varmaan jo vastasinkin tästä yhteydestä. Symmetriset shokit monet teistä kysyitte tai viittasitte mm, puheenvuorooni, jossa totesin, että en mm, pitänyt tarpeellisena minkään äh, kapasiteetin luomista symmetristen shokkien torjumiseksi. No tämä liittyy, sanotaan nyt aika kauteen 2015 ehkä, ja alun alkaen meillä ei ollut edes politiikkaa, se mitä Jesse sanoi prosyklisestä äh, finanssipolitiikasta, maailmanlaajuisena vastauksena rahoituskriisiin, globaaliin kriisiin oli vahva finanssipoliittinen vastasyklinen vastaus ja euroalueen finanssi Mm, poliittinen alijäämä nousi 0,5 prosentista 6 prosenttiin ja nyt sitten 35 prosenttia BKT. Jos meillä olisi prosyklista politiikkaa, syklimukaista politiikkaa, niin tämä olisi varmaankin vähentynyt. Eli mielestäni täytyy olla varovainen tulkitessaan näitä tapahtumia. Sitten sitten äh, äh, tämä vertaus Yhdysvaltoihin, äh, joka täällä kuultiin, ei ehkä ollut ihan paikallaan, kun sanottiin, että Yhdysvallat olisi jo vuonna 2011 ollut kriisiä edeltävässä PKT-tasossa ja euroalue vasta neljä vuotta myöhemmin. Te tiedätte, että Yhdysvaltain väestö lisääntyy huomattavasti nopeammin kuin Euroopan noin puoli prosenttia vuodessa ja tämähän lasketaan PKT per capita tai tulisi laskea per capita ja näin sitten jo numerotiedot ovatkin hyvin toisen näköiset. Yhdysvaltain täytyy kasvaa puoli prosenttia enemmän, jotta mm, voitaisiin verrata Euroopan unioniin ja elintasoon täällä. Meillä on ollut tosiaan kaksi kriisiä, Yhdysvalloilla vain yksi, joten tässäkin on tietenkin ero. Mutta nyt on hyvin rohkaisevaa se, että vuodesta 2016, 2016, 17 ja myös tänä vuonna ja ensi vuonna eh, BKT per capita eh, neljän vuoden ajan eh, peräkkäin kasvaa nopeammin kuin Yhdysvalloissa. Ei huono homma ollenkaan. Sitten Äh, puheenjohtaja Ahtiin kysymys. Olen kanssanne samaa mieltä. Kun tehtäviä siirretään kansalliselta tasolta EU-tasolle, niin rahoituksen tulee toki seurata. Muutenhan tämä ei äh, vaikuta myönteisesti alijäämä- ja velka tilanteeseen. Sitten Roberto Gualtierille, puheenjohtaja Gualtierille, kun katsotaan näitä meidän kahta kriisiämme, mitä niiden puitteissa tapahtui, on ehkä vähän hankalaa näitä finanssipoliittisia vaikutuksia erottaa muista vaikutuksista. Kun minä puhuin tarpeesta ähm, siihen, että äh, velkojen uudelleenjärjestelyistä tulisi ihan avoimempaa ja ennakoitavampaa, niin äh, halusin äh, luoda puitteet. En, puhu, en tarkoita nyt mistään mekanismista, ja jos ei ole automaattisia sääntöjä, ei myöskään automatiikkaa muuten niin että kaikki vaan tietävät, että miten missäkin olosuhteissa toimitaan. Näin ei tällä hetkellä ole, mutta tilanne on kehittynyt huomattavasti siitä, kun kriisi iski ensimmäistä kertaa esimerkiksi Irlannissa. Kaikki pankkiongelmat laitettiin Irlannin talousarvioon ja siinä vaiheessa ei ollut sopimusta siitä, että meillä olisi minkäännäköistä yksityisen sektorin osallistumista. Keskustelu oli aivan liian pitkä, se kesti puolitoista vuotta ennen kuin sitten mitään päätöksiä saatiin tehtyä. Eli meillä oli tällaisia ad hoc päätöksiä ja siksi olisikin huomattavasti parempi pohtia mitä eri olosuhteissa tapahtuu ja näin ollen tulevaisuudessa, kun joku maa pyytäisi EVM-lainaa, niin äh, toteutettaisiin vakausanalyysi ja jos sen päätelmä olisi se, että kyseessä on likviditeettiongelma, niin sitten mitään uudelleenjärjestelyjä ei tarvittaisi. Minä olen sitä mieltä, että ja velkojen uudelleenjärjestelyt ovat aina hyvin massiivinen puuttuminen yksityisiin omistuksiin ja omistusoikeuteen, joten jos kyse on maksukyvyttömyydestä, niin tietenkin tilanne on sitten jo ihan toisenlainen, mutta sitä varten tarvittaisiin kunnollinen analyysi. Ja sitten tulisi vahvistaa, niin kuin vuonna 2012 kerran tehtiin, tätä rakennetta muuttaa, mutta joka tapauksessa, mm, kun velkojen järjestelyihin ryhdytään, niin silloin tarvitaan kyllä jo hyvin, hyvin vankat toimet. Ja siksi viittasin tähän äh, äh, valtion velkojen uudelleen järjestelyyn puheenvuorossa, niin kyseessä ei suinkaan olisi mekanismi, josta IMF olisi puhunut 15 äh, vuotta sitten. Se on huomattavasti jälkempi ja siinä on nämä automaattiset säännöt, mutta katsoisin, että tällainen täydennys voisi olla ihan hyödyllinen, kun tässä nyt rahoituskapasiteetista tänään keskustelemme. Kiitos. Thank you. Uh, so thanks for all these uh, remarks. Kiitokset. Kiitos. Uh, kuusi seikkaa. Ensinnäkin budjetin ja EU-alueen euroalueen budjetin välillä uh, oleva side. Molempiin liittyy huolenaiheita ja se liittyy siihen, että riskit kasvavat. Mehän elämme entistä epävarmemmassa maailmassa ja mielestäni siis tarvitaan lisää varautumista tähän budjettiin. Tämä pätee siis EUn talousarvioon ja olemme huomanneet, että myöskin tarvitaan lisää mahdollisuuksia varautua ennakoimattomiin asioihin. Ja tämä on varmasti juuri tämän euroalueen budjetin ydintarkoitus. En nyt lähde keskustelemaan siitä, pitäisikö tämän olla EUn talousarvion mukaista vai ei, mutta jos haluamme pitää tämän pienenä, niin silloin täytyy keskittyä isoihin shokkeihin ja suurimman osan aikaa tämä tarkoittaa sitä, että varoja ei käytetä. Ekonomistit oikeastaan puhuvat tällaisesta puoliautomatismista, kuten sanoit, edustuksellisuutta ei voi verotusta ei ole ilman edustuksellisuutta ja päinvastoin, joten on aika hyvin kyllä tästä perillä, joten jotakin tällaista automaattista tässä pitäisi ajatella. Sitten koko. Olemme tehneet simulaatioita kun kysymys olisi isosta shokeista, vaikka työttömyys nousee yli kahdella prosenttiyksiköllä ja maa saisi tietyn osuuden BKTstä tämän asian käsittelemiseksi. Siis makrotaloudellisesti tämä voi olla aika merkittävääkin ja olemme tehneet simulaatioita ja ajattelimme, että tämä tulisi vain alkajaisiksi, koska emme tietenkään nyt odota tätä eurooppalaista veropolitiikkaa, mutta 0,1 1,3 prosenttia BKTstä esimerkiksi on nyt ollut tämä ehdotus, jos lähdettäisiin 99, niin se läht... lähdimme sitten sitä tutkimaan ja se olisi 2000, äh, näillä main se olisi 10 miljardia euroa siis äh, nämä laskelmat siis olemme tehneet ja se mikä tässä nyt on sitten tärkeää huomata ja eri tavalla kuin herra Reglin puhui, niin me emme ole puhuneet niinkään lainoista, koska se on EVMn tehtävä, lyhyen ajan lainat esimerkiksi. Me ajattelimme taas apu tai rahoja, sellaisia lainoja, joita ei tarvitse korvata koskaan, koska emme tai emme ole nähneet maita, jotka äh, eivät ole pystyneet tietyiltä markkinoilta mitään lainaamaan, joten ne tarvitsevat sitten näitä siirtoja. Mutta tämä ei tarkoita kuitenkaan jatkuvia siirtoja, koska tämä tapahtuisi vain sen vuoden aikana, jolloin työttömyys äh, ilmaantuu ja tämä loppuu sitten myöhemmin. Ja sitten jatkuvalla tarkkailulla äh, tätä tilannetta myöskin sitten tarkasteltaisiin Sitten kolmas asia, euroalue ja ei-euroalue maa. Tässä on selkeä ero. Makrotaloudelliset tasot tietyssä maassa ovat systeemisiä vain euroalueella. Jossain maassa tapahtuva makrotaloudellinen kriisi voi laukaista kriisin koko euroalueella ja asettaa koko alueen, euroalueen vaaraan euroalueen ulkopuolinen maa ja sen kriisi tietysti vaikuttaa kielteisesti koko euroalueisiin, mutta se ei tapahdu rahoituskanavien kautta, vaan muita kanavia kautta ja tässä on suuri ero ja tämä sitten tietysti vaikuttaa vakauteen euroalueella, joten euroalueessa on jotakin sellaista erilaista, joka on aika mielenkiintoista, kun ajatellaan tätä yhteistä valuuttaa. Sitten neljäs seikka, nämä syklin myötäiset politiikat 2009 kyllä. Tämä finanssipolitiikka oli EU-ssa juuri syklimyönteistä, mutta sen jälkeen ja 2012, kun tuli tämä toinen kuoppa, niin se oli syklin myönteistä joten ää, sitten tätä kolmatta kuoppaahan ei, siis kolmas kuoppa jos tulisi, niin meillä olisi mitä mahdollisuutta ra- sitä ratkaista. Sitten viidentenä olen samaa mieltä Bervanchin kanssa, että paras järjestelmä on todella tämä työttömyysvakuutus ja tämä siitä syystä, että jos kysymys on suurista shokeista, niin tämä on todella hyvä asia, kun halutaan vakauttaa, annetaan vaikeuksissa oleville talouksille äh, shekki, jonka ne voivat käyttää välittömästi. Raha tulee suoraan kuluttajalle välittömästi siis ja mitään riskejä ei ole, koska investoinnissa on aina olemassa tämä riski, että viivästyksen takia jotakin tapahtuu. Ja tämän lisäksi sitten tämä raha kanavoidaan yksilöille. Ja jos yksilöt tietävät, että se tulee EU-ta, euroalueelta, kuten vaikkapa Erasmuksesta, niin meidän pitäisi sitten tämä Erasmuksen menestys tässä todella osoittaa myöskin euroalueen osalta, että ihmisen todella onni ja elämä on sidoksissa euroalueeseen. Ja tietysti uskon, että tähän liittyy vastahakoisuutta on puhuttu myöskin työntekijöiden suojelusta ja kaikenlaisista muista liikkuvuuteen, vaikkapa ja siirrettävyyteen liittyvistä kysymyksistä, ei pelkästään vain eläkkeiden, mutta mennään yksityiskohtiin myöhemmin. Ja sitten lopuksi tämä Dovillen syndrooma. Jotta se voitaisiin välttää, niin se voidaan tehdä valtionvelkamarkkinoilla. Jos emme siis mitään velkojen uudelleenjärjestelyä pysty ajattelemaan, niin silloin tässä tulee ongelmia näiden perustamisoikeusten kanssa. Tämän raporttimme ajatus oli siis se, että ei tuoda mitään uusia ää, ää, sääntöjä ja unohdetaan nämä junioribondit nyt tässä, koska ne ovat siis aivan toinen asia ja tämä voidaan välttää muutoinkin, mutta ei siis tuoda mitään uusia sääntöjä, ei mitään äh, jo olemassa olevan lisäksi, vaan luodaan sellaiset olosuhteet, että näitä äh, olemassa olevia asioita voidaan äh, soveltaa. Esimerkiksi tästä käy EVMn asema ja sitä sitovat säännöt. Kuinka tätä järjestelmää pitäisi siis muuttaa, jotta nykyisiä olemassa olevia sääntöjä voidaan soveltaa? Ja tämä ei tuo sitten myöskään mitään, kuten sanoin, vakuuksiin liittyviä kysymyksiä ja kanavointia pankkisektorille, eikä tämä lisää riskejä. Ja kiitokset sitten näiden muiden jakoelementtien kautta tämä valtion velkariski myöskin pienenee kun sovelletaan tällaisia muutoksia, niin silloin devalvaatiovaara ja myöskin tämä ähm, äh, valtion velkavaara voidaan välttää. Kiitokset ja sitten herra Fabrin. Thanks to all the members of parliament for the... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille euroedustajille mielenkiintoista kysymyksistä. Kolme kommenttia nopeasti ensinnäkin siitä konspitiosta, hallinnoinnista ja budjettikapasiteetista. Ja tämä, tässä keskityn erityisesti Muresanin esittämään kysymykseen. En puhu niinkään budjetin koosta, ekonomistit osaavat puhua siitä paremmin. Aivan spesifinen kysymys, pitääkö se olla erityinen budjettikohta EUn budjetissa tai vain eri, erillinen budjetti, niin juridisessa mielessä voisin tulki ajatella, että kummatkin ovat mahdollisia. Mutta mutta on olemassa tietysti yksimielisyysongelma, josta on jo puhuttu aikaisemmin. Puheenjohtaja pyytää puhujaa puhumaan hieman hitaammin, jotta tulkit voivat se pysyä mukana. Of doing a Eurozone budget. Siis on mahdollista laatia euroalueelle budjetti, joka olisi erillinen EU-budjetista, jotta voidaan päästä pois yksimielisyysongelmasta, mutta olen tietoinen tästä ongelmasta, eli budjetin yhtenäisyydestä, josta täällä on puhuttu ja voitaisiin ajatella, että voisi olla erillinen budjettikohta. Se voisi poistaa joitakin hallinnointiin liittyviä ongelmia, kuten sanoin jo esityksessäni. Euroopan parlamentin pitäisi olla täysimittaisesti mukana päätöksissä, jotka tehdään budjettikapasiteetista. Mutta jos on kyse euroalueen budjetista, nousee esille toinen ongelma. Of, uh, uh... Se on perustuslaillinen uh, oikeus, oikeudellinen ongelma. Eli siis mm, päätöksiä tehtäisiin parlamentaarikojen toimesta, jotka eivät kuulu varsinaiseen siihen yksikköön, jota päätös koskee. Eli ongelma olisi se, että mikä parlamentti silloin voisi tehdä päätöksiä ja missä kokoonpanossa. Sitten vielä rahoituksesta. Ihan noin perustuslaillisesta näkökulmasta tarkasteltuna se on keskeinen ongelma. Edustaja Böge puhui siitä. Minulle esitettiin kysymys äh, siirroista. Tällä hetkellä on jäsenvaltioiden maksuosuusia, jotka ovat tulonsiirtoja. Mutta olen ihan samaa mieltä siitä, mitä parlamentissa on äänestetty, eli ei aina noudateta – perussopimuksen henkeä ja kirjainta, mutta tässä on sitten pudottu tiettyyn kehään. Voitaisiin toisin sanoen sanoa, että valitsijat maksavat veroja, jotka siirtyvät sitten toiseen maahan kuin heidän kotimaahansa. Tämä eh, on synnyttänyt aika suuren luokan konflikteja eri jäsenvaltioiden väsille. Maakohtaiset maksuosuudet valvovat sitä, miten näitä rahoja käytetään, mutta tämä rahasto, ja tämä rahasto on hyvä, mutta se olisi tietyssä mielessä häiritsevää, jos, jos siirrettäisiin nämä kaikki rahat porstuan kautta EUn käyttöön. Eli silloin tässä palataan lähtöruutuun, eli nimenomaan siirraha siirroista maasta toiseen tästä kesku- tämä keskustelu voitaisiin avata uudestaan rahoituksesta ja katsoa tätä aivan avoimesti. Tässä on kyse yleisestä hyödystä, niin kuin täällä on usean otteeseen jo sanottu. Se hyödyttäisi kaikkia. Mitä tästä voidaan hyötyä? Se on vauraus, joka koituisi koko EUn hyväksi eikä sitä miellettäisi vain <clears throat> rahaa, joka valtio on saanut toiselta jäsenvaltiolta. No, minä olen samaa mieltä irlantilaisen kollegan kanssa, kun puhutaan perussopimuksen pykälien muuttamisesta ja miten siihen pitää suhtautua varauksellisesti. Mutta ennemmin tai myöhemmin siihen, on, siihen tullaan. Brexit pakottaa jäsenvaltioita sopeuttamaan perussopimuksia joiltakin osin, joistakin, jo, joidenkin määräysten kohdalta. Mehän olemme jo tässä esimerkiksi omien varojen kanssa ja nimenomaan neuvoston kokoonpanossa ja parlamentin kokoonpanossa. Se edellyttää perussopimukseen muutoksia ja tämä pitäisi ratifioida niin kuin ratifioitaisiin normaali sopimuskin. Prosessus on jo käynnistynyt. Tämä on meille kaikille tilaisuus, joka pitää hyödyntää. Euroopan parlamentti on äänestänyt päätöslauselman, jossa mentäisiin pidemmälle nykyisestä sopimuskehyksestä, kun tarkistetaan Lissabonin sopimusta. Tämä on erittäin tärkeä asia. Well, I will try to limit myself as much as possible. I Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Niin, edustaja Gresle tässä pohti, että puhummekohan me samoista asioista. Ja niin, tämä on hyvä kysymys. Kun puhutaan tulevaisuudesta ja rahoituskapasiteetista, puhutaan budjetista, niin puhutaan hyvin monista eri asioista. Usein budjetti budjetti suunnitellaan investointibudjetiksi ja voi pohtia, että mitä se tekee sitten vakaudelle, erityisesti makrotalouden vakaudelle. Minun mielestäni tämä EMF verrattuna IMF kansallisen valuuttarahastoon oli erittäin huono nimivalinta. Olisin halunnut kutsua sitä jollain muulla nimellä. Ja sitten budjetin koko on tietenkin tärkeä kysymys ja jopa ECOFIN neuvostossa puhuttiin tällaisesta hätää budjetin hätäosuudesta, osasta, jota voitaisiin käyttää reagoimaan hätätilanteeseen, yllättävään tilanteeseen, mutta ajatusta luovuttiin, koska sitten budjetista olisi tullut lainausmerkeissä liian suuri. Joten kyllä se mahdollista olisi nähdä eri kannalta. Ja esimerkiksi tämä työttömyysturvajärjestelmä voisi olla osa budjettia jotenkin koosta. Budjetin koosta, koska EU-budjetti on rajoitettu koltaan, niin sen tulisi rahoittaa vain sellaisia asioita, jotka tasaisivat jäsenvaltioiden välisiä eroja. Meillä on täällä pikku elefantti tässä salissa, nimittäin YMP, yhteinen maatalouspolitiikka. Anteeksi nyt vaan, että tämän nostan ensin, mutta jos YMP ei koskettaisi, kaikki muu jätettäisiin kaikki jätettäisiin ennalleen, on sitoumukset ja niin edelleen, pidetään tämä ihan samana. Ja niin sitten kun katsotaan, että paljonko rahaa itse asiassa siirtyy, niin se on vain neljännes. Eli tämä 45 miljardia, ei vaan kaksi kolmasosaa puhuja korva, korjaa ei, ei siirry. Eli ei tämä ole siirtoa niin kuin kohesiorahasto. Ja vaikkapa Ranskaa ajatellen Ranskan osuutta YMPstä, niin tämä vaan kiertää ikään kuin kehää. Ja kyse on kuitenkin isosta osasta budjettia. Kun puhutaan yhdestä prosentista, niin vapautetaan 30 miljardia ja liikutellaan sitten niitä 2-13, jotka ihan oikeasti liikkuvat. Kyse on koosta. Eli jos haluatte kokonaisia mm, politiikan aloja, rahoittaa budjetista, niin kasvattakaa budjettia. Jos ette halua, niin älkää kasvattako budjettia. Tämä on ihan tällaista todella perusmatematiikkaa. Kyse on todella siitä, että mitä pitää kierrättää Brysselin kautta ja mitä ei. Tämän halusin sanoa, enkä oikeastaan paljon enempää, kun katsotaan Mm, näitä taseita, niin ne ovat raportointia varten hyvin mielenkiintoisia. Jotkut Euroopan maat ovat tosi rikkaita ja sitten kriisin jälkeen luokittelulaitokset katsoivat, että jos Äh, mm, maan tilanne vaikuttaa vakaalta, se ei välttämättä sitä ole. Jos sillä on vakaa hallitus, niin eihän se vielä tarkoita mitään. Niin jotkut maat, jotka näyttävät tosi hyvältä tänä päivänä, eivät välttämättä sitä ihan olekaan, jos taseita tarkastellaan. Ja tämä ehkä saisi ehkä sitten eh, ihmiset eh, muuttamaan käsitystään tästä Kreikan eh, kriisissä sy- syyteltiin puolia toisin, sanottiin, että miksei kriisiä nähty. No siksi, että oletettiin, että maat ovat vakaalla pohjalla, joten jos meillä olisi kunnollinen järjestelmä, niin aika paljon voitaisiin tehdä ilman tällaista raportointia mutta ei tämä kaikki välttämättä liity yhteen. Tällä hetkellä rahoitushallinto ei kaikissa maissa ole välttämättä kovinkaan hyvää, eikä myöskään kannusta syklin vastaisia toimintoja tai taikkaa, kun ajatellaan tilannetta, niin no, tämä on vähän niin kuin vanhanaikaista ja osa varoista ei ole valvottua. Ja näin ollen, kun ajatellaan maita, niin eivät ne nyt varmasti kriisiä aio aiheuttaa, mutta todella tarvittaisiin tukea, koulutusta, maiden tukemista, ja meillähän on Eurostatissa esimerkiksi ihmisiä, jotka ovat taseasiantuntijoita ja hallintoasiantuntijoita. Ja ehkä kannattaisi katsoa sitä, miten Portugali nyt toteuttaa uudistuksensa ja julkishallintouudistuksen. Tarkastelen tätä hyvin tiiviisti. Ja toinen maa, joka on tätä toteuttamassa, on Kreikka. Yllätys, yllätys. Ja pääministeri on ilmoittanut Äh, isosta uudistuksesta ja se on oikein hyvä asia, hyvä uutinen. Ehkäpä pitäisi tätä tarkastella. Äh, se nimittäin on tapahtumassa. Katsokaapa kaikki. Se on oikein mielenkiintoista. Tässä kaikki, kiitos. Thank you very much. There were some questions. Kiitokset sitten komissiolla. Oli ehkä myös jotakin kysymyksiä. Kiitos. So I'll reply to some of the questions. Uh, I think... Kiitos paljon. <clears throat> Minulle osoitettiin muutamia kysymyksiä. Mielestäni tämä on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Kiitän budjettivaliokuntaa ja talousasian valiokuntaa tämän tilanteen tapaamisen järjestämisestä. Ei kai kukaan kyseenalaista ajatusta siitä, että me tarvitsemme vakauttamistoimintoja budjettiin euroalueelle. Tämä keskustelu on todistanut tämän mitä suurimmassa määrin. Nyt vain pitäisi tietää, miten siinä onnistutaan, miten tähän päästään. Haluaisin palata kahteen kysymykseen, jotka puheenjohtaja Gualtieri esitti minulle suoraan. Ensinnäkin tämän tulevan Euroopan vakautusmekanismi tai tulevan Euroopan raha, valuuttarahaston rooli tulevana vakauttajana. Me joulukuussa ehdotimme, että tälle tulevalle valuuttarahastalle <clears throat> pitäisi luoda budjettikohtaa, kohtia. Silloin niillä olisi vakauttava toiminto ja ne, niitä ne voisivat olla tietyssä, tietyssä mielessä takeen, takuina Euroopan unionin budjetille. Mutta tässä on mieltä vain silloin, jos kaksi pilaria, eu budjetti ja tulevan Euroopan valuuttarahaston pilarin, pilarit ovat täysin yhteneväisiä, jos valittavuuskriteerit ovat yhdenvertaisia, jos aktivointikriteerit ovat samankaltaisia, nousee esille myös hallinnointikysymys. Eli Euroopan vakautusmekanismi on hallitusten välinen mekanismi nimenomaan yksimielisyyssäännön perusteella. Tämä vakauttava rooli tullaan luomaan tämän äh, hallituksen välisen sisäisen järjestelmän sisällä ja silloin siellä olisi aina vallalla yksimielisyyssääntö. Se on ongelma, johon pitää paneutua. Sen jälkeen te puhuitte niin sanotusta Dovillen syndroomasta, mitä tapahtui Dovillessa valtionvelan uudelleenjärjestelyissä. Meidän pitää puhua selkein sanoen. Ei, mitään automa- ei mikään automatiikka tule meidän puolellemme. Ei ole mitään automaatiota, joka puolustaisi meitä. Ei mikään poista käytäntöjä tapauskohtaisesti IMFssä maakohtaiset arvioinnit ovat tästä yksi esimerkki. Emme me tarvitse mitään mekanismia, joka uudelleen järjestelisi valtion velat. Olen samaa mieltä tästä Klaus Reglingin kanssa, mutta loppu yhteenvetona voisin sanoa, että vai, niin vaikeata kuin se onkin, niin miten voimme erottaa sen pankkiunionista? Tämän tyyppinen keskustelu olisi hyvä saada laajempiin ympyröihin, kytkeä siihen pankkiunioni ja talletussuojajärjestelmä. Jos me aloitamme huonosti, jos järjestys ei ole hyvä, niin silloin lopputuloskaan ei ole mitenkään hyvä. Kiitokset hyvin lyhyesti, vain kiitos asiantuntijoille tänään ja Kiitos näistä neuvoista. Se tässä tuli myöskin hyvin mielenkiintoisia elementtejä, jotka voivat tulla esille sitten tulevissa neuvotteluissa. Periaate tietysti on hyvä. Nyt äh, kaikki olemme valmiita lähteä, lähteä, valmiita lähtemään äh, tähän uuteen suuntaan, mutta sitten tässä mainittiin myöskin EVMn äh, kehittäminen valuuttarahastoksi. Nyt hallitukset eivät ole vielä kovinkaan tiivisti tästä keskustelleet. Tästä tulee varmaan aika monen tappelu, mutta jäsenvaltiolle tämä on ihan kristallin kirkas asia. Uskon, että nyt näiden kuulemisten ja työpajojen jälkeen, kun ajatellaan vaikkapa tätä lähentymissäännöstöä, ja se, mitä herra Nunes Ferrer sanoi, ehkä tästä olisi hyvä keskustella, eikä unohtaa näitä puitteita, on tärkeää, että meillä on joitakin mahdollisuuksia rahoittaa tätä rahoituskapasiteettia ja tämä laajentaa myöskin mahdollisuuksia sitten päästä sopuun jäsenvaltioiden kanssa, eikä vain yhdestä elementistä, joka nyt saattaa aiheuttaa ongelmia, vaan että voitaisiin käyttää kaikkia keinoja, jotka perustamisopimus meille sallii, niin että ei ehkä lähdetä odottamaan kuitenkaan perustavuusten muutosten eh, kautta eh, kymmentä vuotta, vaan että voimme lähteä nyt sitten suoralta käsin eh, vakauttamaan EUn tilannetta. Ja on tärkeää, että meillä on todella ennalta ehkäisevää toimintaa ja uh, uskon, että tämä on hyvä tie eteenpäin. Kiitos. Uh, thank you. And you can see uh, uh, from, uh, from the... Kiitos. Voitte nähdä ja kuulla meistä kahdesta, että kyllä tuo mietintömme henki on edelleen vahva ja tätä henkeä pidämme kyllä yllä, äh, jos ja kun tarpeen. Voisin ehkä pari huomiota vielä eh, esittää. Ensinnäkin äh, velkojen järjestelyistä kaikki varmasti olemme samaa mieltä, että velkataso voi nousta kestämättömäksi, mutta on hyvin yksinkertainen äh, ajatus se, että täytyy vain päästä eroon velasta mm, antamalla se anteeksi tai järjestelmällä se uudelleen, mutta tällä on kustannus paitsi maalle, e, johon tällainen toimi kohdistuu, myös koko euroalueeseen, koska maa, joka joutuisi tällaiseen velkojen järjestelyyn, se, siltä kestäisi huomattavasti pidempään sitten toipua. Ja tämä mielestäni täytyy kyllä tuoda mukaan tähän ehdotukseen, koska kun puhutaan ökönullen järjestelyistä, niin ei ole välttämättä pohdittu, että kuinka se itse asiassa tähän maahan vaikuttaa, paitsi tähän maahan, niin koko euroalueeseen. Toinen seikka, niin Joselle Andron ehdotuskomissiosta hän puhui automaattisesta vakauttajasta, joka olisi automaattinen. Ja että tämän vakautusfunktion tulisi olla automaattinen. Tämä on mainittu parlamentin mietinnössä ja mielestäni tämä on avainläksy, kun katsotaan mitä kriisin aikana on tehty. Ja kun sitten katsotaan kokoa, niin haluaisin muistaa luvut, joita milläni lainaan, mutta tai jotka eivät ehkä ole niin suuren yleisön muistissa, kun puhutaan EVMn koosta. Se lainakapasiteetti on 500 miljardia euroa, mahdollinen lainoituskapasiteetti 372 miljardia euroa ja euroalueen BKT 9,9 miljardia euroa eli että evm lainakapasiteetti kapasiteetti on 5,05 prosenttia euroalueen BKT. Mm, tietenkin parlamentti on tottunut tähän, mutta sanon, että tällainen rahoitus meillä on sitten vakautusfunktion taustalla EU-budjetin lisäksi tietenkin. Eli tässä kello on jo tietenkin paljon, mutta ja anteeksi, että nyt näin suoraan täällä puhun, mutta eh, tämä varmasti osoittaa kaikille, että nyt on tarvetta lähteä liikkeelle eh, ja myös toimintavaraa on eh, sopimuksissa. Ja se, mistä äsken muistutin, on kyllä aika tärkeää, koska tämä kapasiteetti perustuu takuuseen ja vakuuksiin, jotka ovat jäsenvaltioiden käsissä. Ja vaikea minun on kuvitella, että yhdessä yössä jäsenvaltiot suostuisivat siirtämään tämän äh, äh, vakuuden äh, EU-budjettiin ja siksi puheenjohtaja Gualtieri ja muut olemme todella painostaneet ja olemme tyytyväisiä komission ehdotukseen EVMn muuttamisesta ja että se perustuu artiklaan 352, eli että tämän tulisi sisältyä yhteisön säännöstön puitteisiin niin, että voidaan sovittaa yhteen EU-metodologia ja EVM vakuus, joka eh, ei ole osa eh, euro eh, budjettia. Sitten ei euromaat, kaikki ovat kovin kohteliaita, eivätkä ehkä niinkään pohdi, miten tämä tulee vaikuttamaan euroalueeseen tulevaisuudessa. Tällä hetkellä jäsenvaltiot, jotka eivät ole mukana eurossa, voivat kuitenkin vapaaehtoisesti liittyä pankkiunioniin. Ja voitte kuvitella, että tämän Brexitin jälkeen on aika iso kannustin tälle euroalueen laajenemiselle kaikkiin jäsenvaltioihin. Tiedän, että poliittiset ehdot eivät täyty kaikissa jäsenvaltioissa, mutta katson, että näin meidän tulisi asiaa pitää esillä ja unohtamatta sitä, että tämä tulisi olla meidän tavoitteemme sovittaa yhteen euroalue ja EU. Ei niin, että se nyt kaikkia budjettiongelmia ratkaisisi, mutta johdonmukaisuuden nimissä mielestäni tämä olisi kyllä tärkeää. Kiitos. Thank you very much. I will... Kiitokset. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia puhujia. Tämä on ollut erittäin hyödyllinen ja kiintoisa työpaja. Johtopäätöksiä ei varmasti tarvita, koska esittelijät jo tämän asian hoitivatkin. Ehkä institutionaalisesti merkittävä seikka vielä on hyvä tässä sanoa loppuun, miksi ja kuinka parlamentti näkee EVMn mukaan ottamisen tähän oikeudelliseen puitteistoon. Me emme unohda sitä, että EVM rahoitetaan kansallisista budjeteista ja että sillä on eri logiikka kuin EUn talousarviolla. Emme siis pyydä, että meillä olisi samanlainen demokraattinen valvonta kuin mitä meillä on komission osalta. Olemme täysin tietoisia siitä, että jos tämä integrointi tapahtuu, niin kyse olisi EIP-tyyppisestä instituutiosta. Joten toivomme, että tällainen parlamentin kirjo vallankäyttökirjo neuvotella näistä ehdoista, jotka ovat jäsenvaltioilla selkeät ja hyväksyttävät, koska hehän ovat tietysti ne, jotka ovat tässä näitä omistajia, niin tämä on se syy, mistä syystä me korostamme, että on olennaista institutionaalisesti, että Äh, tämä EVM saadaan tähän äh, oikeudelliseen äh, puitteistoon ja tällä tavalla saadaan riittävää autonomisuutta ja itsenäisyyttä EVMlle. Ja mitä sitten toisissa instituutioissa on, niin ei se ole ollenkaan erilaista kuin mitä täällä tapahtuu. Eikä tietysti nyt puhu teille, koska te ette ole edustajia, mutta sanon siis edustajille, että ei pidä pitää tätä verukkeena, että ja itse asiassa tämähän myöskin liittyy tähän Saksan hallitusohjelman käsittääkseni, eikä niinkään ole tämän parlamentin kysymys, mutta tämä on ihan hyvä pitää mielessä. Älkää päästäkö tilaisuutta käsistänne, koska tämä olisi pitkällä aikavälillä hyvin tärkeä sijoitus, eikä vain lyhyellä aikavälillä euroon. Ja hetki on nyt, muutoin jatkamme keskusteluja, mutta olen iloinen, että laaja konsensus tästä on, että kysymys on erilaisesta puitteistosta. Siitä emme nyt keskustele, mutta pidän kuitenkin tätä yhtenä radikaaleimmasta Äh, asioista, jonka olen tässä nyt ymmärtänyt. Tämä itse asiassa ei ollut osa tätä ehdotusta, äh, se ei haittaa, mutta en ymmärrä, minkä takia ei unnusteta sitä, että jos emme lähde mitään äh, uudelleenjärjestelyä tekemään, niin totta kai jos niitä tarvitaan, niin sitten asettautuu myöskin analysoida Ymmärrän, että jos on olemassa pommi, niin sitä on varmasti käytettävä, koska muuten se ei ole totta. Ja pommi on olemassa ja nyt sitten varmasti tätä puitteistoa täytyy käyttää ja mitä paremmin etenemme tämän puitteiston ilmoittamisessa, niin varmasti sitä myöten varmasti myöskin EVMn kapasiteettia edistetään kaikkein suurin kysymys. Ja tämä liittyy siis budjettivaliokunta, erityisesti on talousarvion koko ja tämä valtava työ, jota me Ekonissa kanssanne teemme. Toivomme teille siis todella menestystä, koska tämä on hyvin tärkeä taisto ja tämä tämän päivän tilaisuus osoittaa, kuinka nämä kaksi ulottuvuutta ovat todella sidoksissa toisiinsa. Ja uskon, että tämä keskustelu auttaa meitä äh, kantojamme selkeyttämään ja tuomaan panoksemme seuraaviin keskusteluihin, jotta emme menetä tätä mahdollisuutta äh, edetä kohti äh, raha- ja talousliiton täydentämistä. Kiitos.